Uh, good morning, ladies and gentlemen. I think, um... Hyvää huomenta. Lienen antanut, olen ollut antelias. Olen antanut ihmisten asettua sisämarkkinavaliokunnan toista istuntoa varten. Meillä on kaksi huippukohtaa Schwabin kovasti odotettu mietintö koskien kuluttajien oikeusdirektiiviä. Kuten näette, täällä vielä kuvaruudut ovat houkutteleva valkoisia, odottavat hänen ideoitaan ja esityksiään. Mutta raportoisin ensin koordinaattoreiden kokouksesta ja jostakin päätöksistä. Kaikkia en tule käymään läpi, koska kaikki valiokunnan jäsenet tulevat saamaan nootin, jossa on koordinaattorien päätökset. Se tulee noin viikon sisällä. Kerrotaan nyt se, että valiokunta tulee tekemään kaksi lausuntoa kahdelle valiokunnalle, jolla on taas oma aloite mietinnöt kansalaisvapauksien valiokunta, koska ei kun oikeusasian jurivaliokunta tekee Tukholman ohjelmaan täytäntöönpanon panosta. Ja mietinnön SD-ryhmän jäsen tekee siitä. Ja sitten EU-terveyden erojen, terveyserojen erosta tehdään mietintä CR-ryhmän ja se tekee siitä. Ja pikapolliin enimitetään lausuntojen tekijät. Koordinaattorit myöskin ehdottivat, että valiokuntamme pyytäisi uutta omaa alue mietintöä, joka liittyy vähittäiskaupan seurantaan. Ja tämä työ kulkisi rintarinnan muun samanlaisen työn kanssa – ja me odotamme myös komissiolta tiedonantoa tämän projektin lopussa. Eli kuten yleensä valiokuntamme on eturintamassa ja reagoi politiikkaan. Koordinaattorit päättivät myöskin suosturva Sheldemosen pyytöön, joka tekee tärkeää oma mietintöä, joka liittyy tuoteturvallisuusdirektiivin uudistamiseen ja myöskin markkinavalvontaan. Ja me järjestämme workshopin työpajan 20. 8.29. syyskuuta. Sitä varmaan sovitaan. Odotamme yhteistyötä Schaldemosen kanssa ja, ja että tässä on jälleen mietintö, jossa valiokuntamme tarkastelee poliittisia kysymyksiä liittyen tuoteturvallisuusdirektiivin ennen komissiolta odottamaan ehdotusta, joka tulee 2011. Haluatte ehkä tietää, että teillä tulee olemaan mahdollisuus sitä poliittisia argumentteja ennen kuin muodosta lainsäädäntöä ehdotetaan. Ja varmaan, että kaikki pidetään tätä myönteisenä lähestymistapana politiikan tekemiseen. Lopuksi me etenemme yhtenäismarkkinafoorumin järjestämisessä Ruotunin ja, ja Karakin ehdotus sisämarkkinapolitiikasta oli tällainen, odotamme poimiehistöltä vielä suostumusta suunnitelmiin, mutta tilaisuus olisi 9. marraskuuta iltapäivällä. Se olisi Belgian pohjohtajakauden puheenjohtajuuden kanssa yhteistyössä. Me toivomme voivamme järjestää sen täysistuntosalissa, että täyttäisimme myöskin sen ihmisille, jotka suhtautuvat innostuneesti yhteismarkkinoihin. Mutta päätös tulee sitten myöhemmin kokonaisuudessaan. Ja ennen kun pyydän herra Schwabia esittelemään mietintänsä, toivottaisin erityisesti terveeksi tämän Wallisin parlamentin varapuhemiehen ja valiokunnan innokkaan jäsenen. Ja hän lienee kaikkien tunnustama johtaja alalla, joka on yhteiset viitekohdat, common points of reference. kuluttajien oikeusdirektiivi lienee selvästi tärkein poliittinen kysymys, mikä meillä on ollut. Meillä on paljon seminaareja, paljon analyysiä. Ja nyt koittaa hetki, jolloin esittelemme Andreas Schwab. Alkaa paljastaa e- e- esity- esitystään. Tämä lienee tämä seitsemän hunnon tanssi ja vasta pari ensimmäistä huntua tippuu tänään. Hän kertoo kuitenkin, miten me etenemme ja mitä kohtia tulemme katsomaan. Andreas, puheenvuoro on sinun. Ähm, Kiitos äh, puheenjohtaja. Työ on nyt vasta käynnistymässä ja haluaisin äh, aloittaa kiittämällä sihteeristöä ja varjoesittelijöitä siitä, sihteeristä ja erityisesti siitä, että tämä teksti oli mahdollista saada konsolidoituna versiona tänä päivänä. Se oli minulle tärkeää sen vuoksi, että kollegat eivät välttämättä ymmärrä kaikkia teknisiä yksityiskohtia ja näin he saavat tällaisen katsauksen siitä, mitä muutoksia on tapahtunut ja mitä ei. Toiseksi kiittäisin sihteeristöä ja kääntäjiä varsinaisista ponnisteluista Tämä ranskankielinen versio, jota selailin, siinä on hieman virheitä. Esimerkiksi luku 14 on muutettu luvuksi 15. Ja toivon mukaan nämä tekstiversiot vielä korjataan. Kiittäisin myös kollegoita Verniota, joka oli mukana tekemässä vihreää kirjaa, McCarthyä ja monia muita kollegoita, jotka ovat olleet mukana tässä työssä. Haluaisin aloittaa ihan lyhykäisesti muistuttamalla, mikä meidän valiokuntamme lähtökohtana oli. Me haluamme kaiken kaikkiaan nostaa kuluttajasuojan tasoa Euroopassa. Me haluamme yhtäläiset säännöt kuluttajasuojalle. Me haluamme avoimuutta kuluttajien oikeuksista ja että kuluttajat tietävät oikeutensa. Vain ne, jotka tuntevat oikeutensa, voivat niitä vaatia. Samanaikaisesti saimme myös tukea sille, että kuluttajat yhtenäisillä sisämarkkinoilla voisivat saada vielä laajempaa tarjontaa, kun yhä enemmän PK-yrityksiä voisi toimia rajat ylittävästi niin, että kulttuurinen monimuotoisuus näkyisi meidän markkinoillamme. Oikeusturva näillä PK-yrityksillä on johtanut eh, siihen, että, tai oikeusturvan vuoksi he ovat joutuneet 20 000 euroa investoimaan. Eh, ja eh, on joutunut todellakin investoimaan suuria summia rahoja ennen kuin on voinut toimia rajojen ylitse. Keskustelu valiokunnassa osoitti, että ihan puoluerajat ylittävästi emme tue komission ehdotusta tällaisenaan ja sen vuoksi olemme työstäneet tämän komission ehdotuksen kokonaan uusiksi. Olen käyttänyt hyvin paljon aikaa ja vaivaa esitelläkseni teille nyt tämän esityksen, joka monin osin heijastelee nimenomaan sitä, mitä me valiokunnassa olemme vaatineet. Siksi haluaisin nyt esitellä tämän ehdotukseni teille toisin kuin komission ehdotuksessa, joka rakentuu kahdeksaan kuluttajaoikeudelliseen direktiiviin unionissa, josta neljä on sellaista, jotka on täysin uudistettava, niin minun ehdotuksessani äh, lähdetään äh, tällaisesta sateenvarjosäätelystä, jossa nämä neljä perusdirektiiviä, joita komissio on esittänyt, jotka käsittelevät niitä aloja, joista me olemme täysin yksimielisiä. Kaikki muut säädökset jäävät olemaan tässä pohjalla olevaan direktiiviin nimenomaan minimiharmonisointiin. Tämä tällainen katto säätely antaa äh, mahdollisuuden tiettyyn joustavuuteen, mitä siihen ottaa mukaan, mitä ei, niin että voimme äh, keskustella tästä joustavammalla tavalla siitä, mitä tähän äh, kattosäätelyyn säädöksen tulee ja mitä ei. Mutta samalla meillä on mahdollisuus tehdä muutoksia myös tähän vähimmäisharmonisointiehdotukseen. Tässä on kysymys myös tietynlaisesta säätelytekniikasta, joka jättää joustoa ja avoimia ovia myös tulevaisuudelle sen vuoksi, että tähän kattoasetukseen täytyy voida ottaa mukaan ajan myötä uusia ajatuksia ja sääntöjä ja tavoitteenamme meillä on kysymys siitä, että haluamme parantaa kuluttajasuojaa ja rajat ylittävää tarjontaa. Tästä hän me äh, puhuimme eilen Pablo Areaksen mietinnön yhteydessä ja sitä tuettiin. Mitä tulee sitten äh, tähän yhtäläisyyteen komission jäsen Reding, jota myös kiittäisin tässä yhteydessä hänen suuresta joustavuudestaan, otti avainsanaksi face to face, kasvokkain tehtävä toiminta. No minusta tämä ei ole optimaalista sen vuoksi, että kuluttajat tietyissä tilanteissa ei tähän ole kykeneväinen. Ja meidän tulisi säädellä myös tätä. Meidän täytyisi samanaikaisesti myös hyväksyä se, että suuri että on myös ihmisiä, jotka vastustavat tätä. Sen vuoksi tässä te näette näissä vihreissä ja punaisissa laatikoissa, mitä otettaisiin mukaan ja mitä ei. Eli kaikki tällaiset etäsopimukset, jotka tehdään paikan päällä taikka muualla. Eli ei ainoastaan face-to-face-sopimukset. Tässä vasemmalla te näette mitä, äh, miten paljon on missäkin ja mitä käsitellään äh, kansallisessa lainsäädännössä. Ja artiklassa 4b äh, on myös asioita, jotka on poistettu tästä kokonaisharmonisoinnista ja siirretty tähän minimiharmonisointiin. Esimerkiksi tietyt yritykset, jotka on lueteltu tässä artiklassa 4b. Seuraavassa kalvossa te näette tämän rakenteen minun ehdotuksestani. Komissio oli ehdottanut viittä lukua. Minä olen pitänyt aika pitkälti kiinni tästä rakenteesta. Olen laajentanut lukua yksi ja ehdottaisin, että luvut kaksi ja kolme yhdistettäisiin, koska silloin se olisi tavallaan tiiviimpi ja tiukempi koska silloin me voimme paremmin keskittyä tiettyihin asioihin. Ja sitten luku neljä ja viisi Siinä minä olen tehnyt suuria muutoksia keskusteluiden jälkeen tässä valiokunnassa. Ja sitten luvussa kuusi ehdotan tiettyjä muodollisia muutoksia jotka tulisivat yksinkertaistamaan tulevaisuutta. Luvussa yksi puhutaan tästä määritelmistä ja, ja käyttölaajuudesta. Ja tässä puhumme säännöistä ja kollega Wallishan on täällä paikoilla. Me olemme puhuneet yhteisestä viitekehyksestä, siitä, että olisi parempi pääsy yhteisille sisämarkkinoille ja puhumme myös uuden artiklan 2a käyttöönotosta, jossa olisi kysymys paremmasta koherenssiudesta muiden kuluttajasuojalainsäädännön kanssa, jossa puhutaan esimerkiksi erilaisten sopimusten määrittelemistä. Ähm, me puhumme tässä myös muista direktiiveistä, jotka on otettava huomioon. Sitten kappale äh, kaksi, joka on vihreällä, jotka siis yhdistetään. Tässä on pohjalla äh, etäkauppa esimerkiksi Ja tässä siis äh, äh, haluamme yhdistää nämä kaksi lukua, koska nämä eivät välttämättä tarvitse niin paljon tilaa, ja silloin tätä on helpompi myös lukea. Luvut 4 ja 5 ovat äh, vihreitä ja punaisia. Tämä on pieni myönnytys teille, Rova Gebhardt, sen vuoksi, että punaisessa olevat jäävät tähän minimiharmonisointialueeseen, koska tietystä asioista, kun me puhuimme, se on välttämätöntä, että pääsemme sopimukseen. Luvussa neljä en usko, että tämä tulee johtamaan suuriin muutoksiin sen vuoksi, että haluan jättää nämä kaikki asiat tähän vähimmäisharmonisointi lukuun. Ja sitten meidän täytyy miettiä, millä aloilla me haluamme saada aikaan enemmän harmonisointia ja mitkä jätetään tähän minimiharmonisointiin. Joten luvut 4 ja 5 jäävät vihreä, vihreä puna väriseksi. Ja uskoisin, että luku 1 ja 2 kolme yhdistettynä ovat ne, mistä ehkäpä enemmän puhutaan. Uusi, artikla, äh, uusi luku viisi. Ei, onko se? On, on, on. Olen tehnyt äh, ehdotuksen tietyksi informaation vaatimukseksi, koska on koko joukko tapauksia, joissa olemme äh, nähneet äh, että myyjä äh, ei ole antanut kaikkea sitä informaatiota, mitä äh, kuluttaja tarvitsee, äh, jotta hän voisi tehdä päätöksensä. On esimerkiksi lentojen myyntipisteitä, jotka eivät anna minkäännäköistä puhelinnumeroa tai esimerkiksi sähköpostiosoitetta, jonka voisi ottaa yhteyttä, jos jokin on mennyt vaikka pieleen. Joten haluaisin tiettyjä tällaisia informaatiovelvoitteita, jotka olisivat pakollisia, niin että palvelun tarjoja on velvoitettu antamaan tietyt tiedot ja tietyn informaation kuluttajalle. Informaation kohdalla on kuitenkin koko joukko kysymyksiä. Minä olen keskustellut tästä direktiivistä todella monien osapuolten kanssa ja nimenomaan tämä informaatio vaatimus on tällainen hyvin laaja ja epäselvä kenttä. On tiettyjä jäsenvaltioita, missä tämä on ongelma. Esimerkiksi Itävallassa, avustajana tulee Itävallasta, jossa olen kuullut että Itävallassa ihmiset äh, haluaisivat jopa äh, tatuoida itsellensä tällaisen informaatiovaatimus niin No, tämä nyt on vain huhu. Mutta joka tapauksessa tässä äh, on nyt kysymys esimerkiksi tatuointien yhteydessä siitä, mitä tarvitsisi tietää liittyen terveyteen ja muuhun vaikutuksiin. Ja tämä liittyy nyt kuluttajasuojaan myös Jäsenvaltiothan tästä päättävät ja itse, mutta minusta äh, jäsenvaltioilla pitäisi jatkossakin olla tämä mahdollisuus. Esimerkiksi Ranskassakin keskustellaan siitä, miten äh, informaatiovelvollisuus äh, otettaisiin käyttöön niin, että se ei olisi ristiriidassa monien muiden sääntöjen kanssa. Sirpa Pietikäinen esitteli eilen oman lausutonsa liittyen rahoituspalveluihin, jossa on tiettyjä porsareikiä, jotka olisi vielä tukittava. Tässä on kysymys vakuutuspalveluista, rahoituspalveluista, jossa on kysymys tämän sopimuksen ulkopuolelle jäävistä asioista, esimerkiksi kuten esimerkiksi henkivakuutussopimukset. Kolmanneksi haluaisin ehdottaa, että meidän pitäisi saada myös tällaiset yhtäläistetyt lomakkeet kuluttajille. Ja että näiden mm, lomakkeiden tulisi olla yhtäläisiä koko Euroopassa niin, että esimerkiksi PK-yritykset pystyisivät helpommin täyttämään oikealla tavalla myös nämä lomakkeet. Valiokunnassa keskustelimme myös 14 päivän palautusoikeudesta. Tämä on kompromissi, joka saatiin aikaan myös neuvostossa. Ja tämä tulee monessa jäsenvaltiossa merkitsemään kuluttajien, kuluttajille suurta uutta laajempaa etua. Ja me tarvitsemme jonkin näköistä äh, sanktiomahdollisuutta myös niille yrityksille, jotka eivät täytä tätä 14 päivän palautusvaatimusoikeutta. Ja ähm, mikäli Äh, kuluttaja ei saa kunnollista informaatiota tästä 14 päivän palautusoikeudesta, niin silloin hänellä on oikeus vuoden aikana äh, valittaa ja palauttaa tuotteensa. Olen yrittänyt luoda tässä äh, käytännön edellytyksiä siihen, että paikalliset palvelut, joita käytetään usein esimerkiksi hätätilanteessa, kun kuluttaja soittaa äkkiä paikalle jonkun vai korjaamaan jotakin, että kaikki tällaisetkin asiat voitaisiin säädellä mahdollisimman joustavasti niin, että paikalliset tällaiset käsityöläiset ja muut ei olisivat näiden sääntöjen alaisia, mutta että tässäkin olisi tiettyä joustoa. Kuluttajillahan tällä hetkellä on palautusoikeus palauttaa tuotteita, mutta mikä tilanne on esimerkiksi käsityöläisten kohdalla, jossa on kysymys palvelusta? Ja sitten se, että tätä laajennettaisiin myös muille aloille. Meillä on tietty raja tai katto kaikille tuotteille teille. Aikaisemmin raja oli 15 euroa, mutta tällä hetkellä tämä koskisi nyt sitten tällä, tätä laajennettu kaikkiin tuotteisiin tätä palautu, tämä palautusoikeus. eBayn kohdalla me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että palvelun tuotteen tarjoajan pitää aina tarjota palautusmahdollisuutta. Kuluttajalla tulee aina olla palautusoikeus. Ja esimerkiksi lentoyhtiöistä olemme puhuneet, meidän täytyy saada tähän myös tiettyä avoimuutta niin, että ei ole kysymys ainoastaan pelkästä lentohinnasta, vaan että näkyvissä täytyisi olla myös kaikki muut mahdolliset kustannukset ja maksut, lisämaksut, joita lipun hintaan tulee. Ja tämä täytyy saada lentoyhtiöille velvoitteeksi tavoitteena, koska sitä kautta saamme parempaa avoimuutta. Ja sitten mitä tulee puhelinmainontaa, puhelinmainontaa ei kielletä tällä direktiivillä. Jäsenvaltiot itse voivat päättää, miten he haluavat puhelinmainontaan suhtautua. Mikäli jäsenvaltio hyväksyy ja sallii puhelininformaation, puhelinmainonnan, niin silloin artiklassa 5 määritellään myös puhelinmainonnan säännöt jonka, joka koskee myös puhelinmainontaa ja myyntiä. Hyvät naiset ja herrat, tässä on hyvin paljon teknisiä yksityiskohtia ja sen vuoksi haluaisin nyt kuulla, mikä teidän näkemyksenne tästä ehdotuksesta on. Minä tiedän, että tässä on paljon asioita, joita voidaan vielä parantaa ja sen vuoksi toivonkin, että vielä tulevina viikkoina näin voimme tehdäkin. Kiitokset. Uh, well, Andreas, thank you very much. Paljon kiitoksia, Andreas. Entä ensiksi väänsit rautalangasta ne merkittävät muutokset, joita ehdotat direktiivin rakenteeseen? Minusta on hyvä, että meillä on aikaa käsitellä kutakin tekijää yksityiskohtaisesti. Tässä vaiheessa kollegat saattavat haluta puhua sekä menettelytavoista että yksityiskohdista aikarajoissa. Vahvistaisin sen, että nykysuunnitelmien mukaan käsittelemme lukuja 4 5 23. kesäkuuta. Ehkä tarvitsemme lisäaikaa riippuen siitä, kuinka paljon puhutaan tänne. 12.7. puhutaan luvusta 5 ja 6. Ja tarkistusten takaraja on tällä hetkellä 9. syyskuuta. Syyskuussa työskentelisimme tarkistusten kanssa, eli, eli äänestysvaliokunnassa olisi vasta 26. lokakuuta. Tässä konteksti. Meillä on, olemme jättäneet itsellemme aika paljon aikaa perehtyäksemme erittäin monimutkaisen direktiivin eri tekijöihin. Nyt ajattelin pyytää varjoesittelijöitä ja muita jäseniä puhumaan. Haluaisin toivottaa myös komission ja neuvoston tervetulleeksi. Kukahan tällä puhuu komission puolesta? Walter Pronk puhuu komissiosta. Carlos Crespo neuvostosta on seurannut tätä läheisesti. Toivotan hänet tervetulleeksi ja annan hänelle mahdollisuuden kertoa parilla sanalla, miten asiat etävät neuvostossa herra ja Ekosokista on myös täällä. Tervetuloa. Heilläkin on lausunto asiasta. Menettelytavan suhteen meillä on kymmeneltä äänestys useammasta asiasta. Ehdotan, että keskeytämme keskustelun, äänestämme kymmeneltä ja virittelemme aikataulua, jos välttämätöntä, ja jatkamme äänestystä jälkeen keskustelua. Se on pikkusen hankalaa, mutta yleensä me äänestämme kymmeneltä. Eli varjastelten kierros. Mr. Rochefort, uh, Mrs. Turunen, Um, I will be standing in for Mr. Beelan, the ECR rapporteur today. Mr. Trentafilides, uh, Mr. Salvini, is Mr. Salvini here? No. Um, and then I already have on the main speakers list Mrs. Van Uel and Mrs. Wallace. Um, so, uh... Joten puhelista on vielä avoin muillekin, voimme ehkä joutumaan kiristämään vähän puheaikaa. Otetaan Evelyn Gebhardista reaktiot. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Äh, vielen Dank, Herr Schwab, für die... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset teille edustaja Schwab teidän ehdotuksestanne. Välillä te hämmästytätte minua, kyllä täytyy sanoa. En tiennyt, että te olitte punavihreän koalition kannattaja, mutta miksi ei? Sehän on oikein sympaattista. No, tällä ehdotuksellanne tässä ehdotuksessa on vielä paljon keskustelun tarvetta. Muistuttaisin vielä, että me ryhmänä olemme aina sanoneet, että me pidämme erittäin hyvänä sitä, että me yksinkertaistamme komission ehdotusta, e, yksinkertaistamme sitä, joka helpottaa sekä kuluttajien että yrittäjien pääsyä markkinoille Euroopan unionissa. Joten todellakin parannetaan sisämarkkinoita. Tämä olemme aina sanoneet ja uskon, että me olemme yhtä mieltä siitä myös, että tämä ei saa johtaa siihen, että kuluttajien oikeudet kärsisivät tästä. Ja ikävä kyllä, Euroopan komission ehdotus johtaa nimenomaan tähän, kun puhutaan täysharmonisoinnista, jota komissio ehdottaa. Ja sen vuoksi pidänkin erittäin hyvänä, että komission jäsen Reding hyvin selkeästi sanoi, ja myös eilen kuluttajasuojafoorumilla sanoi hyvin selkeästi, että hän kannattaa sitä, että täysharmonisointi ei olekaan enää komission kanta, vaan että komissio on valmis olemaan joustava ja keskustelemaan siitä, miten mennään eteenpäin. Ja mehän tiedämme myös, että neuvosto ei tule olemaan yksimielinen ja sen puolella, että tulisi täysi harmonisointi, koska se heikentäisi kuluttajasuojaa. Tämä on mielestäni ihan hyvä lähtökohta. Te olette nyt tehneet tässä ehdotuksen. Sain sen vasta eilen käsiini, eikä minulla luonnollisesti ole ollut aikaa sitä tarkkaan tutkailla. Ja keskusteluissa, joita aikaisemmin olemme käyneet, te sanoitte, että te haluatte esitellä ihan uuden konseptin, nimittäin tällaisen katon tai, tai sateenvarjon, jos, jossa lähdetään joustavalla tavalla näiden neljän direktiivin suhteen eteenpäin. Se ongelma, minkä minä tässä näen, ja eh, vaikkakin minä ymmärrän täysin teidän lähestymistapanne, eh, mutta se, että teidän ehdotuksenne pysähtyvät artiklaan 20 ja muut eh, aiheet eivät ole mukana. Ja minusta olisi tärkeää saada tietää, mikä sitten tämä kokonaiskonsepti tulee olemaan. Me tarvitsemme tästä lausunnon, niin että voimme ylipäätään jatkaa ja miettiä, kykenemmekö tukemaan tätä konseptia vai ei. Mutta tässä ovat nyt nämä ensimmäiset 20 artiklaa. Mutta mitä sitten tapahtuu artikloille, jotka tulevat artiklan 20 jälkeen? Joten nyt on hyvin vaikea verrata tätä todellista sisältöä, mitä te meille esitätte. Te sanoitte, että teille on myös hyvin tärkeää se, että kuluttajasuojan tasoa ei lasketa. Minulla on kuitenkin vain tällainen kuva, tai ehkä tämä nyt on väärä kuva, mutta että tietyissä kohdissa näin ei ihan ole, koska joissain ehdotuksissa, artikloissa esimerkiksi 10 ja 11, niin komission ehdotus, joka nyt jo on heikompi äh, kuin monissa jäsenvaltioissa, niin te vielä edelleen heikennätte komission ehdotusta. Ja jos näin on, niin silloin me emme ryhmänä voi millään muotoa äh, kannattaa teidän ehdotustanne. Mutta tämä on asia, joka meidän täytyy nyt äh, tarkistaa, koska minulla ei ollut aikaa tätä niin tarkkaan tutkailla. Puheenjohtaja esitteli aikataulun. Ja jos nyt oikein ymmärsin, niin teidän mietintöluonnoksenne Kokouksen loppuosa tulee vasta 12. heinäkuutako? Taikka, että silloin me vasta voimme kokouksessa keskustella sitä, niinkö? Luvut 6 ja 7. Niin. Esit, eh, herra puheenjohtaja sanoi, että kesäkuussa käsittelemme lukuja 4 ja 5 ja heinäkuussa lukuja 6 ja 7. Ettekö te niin sanonut, että eh, puheenjohtaja? Niin ainakin minä teitä ymmärsin. Eh, tällaisen ehdotuksen minä tein kommentointia varten. Näin indikoin. Ymmärsin siis oikein teidät. Mutta te tiedätte, että sinä viikkona myös se kesätauko alkaa. Ja sen vuoksi 9. Eh, syyskuuta eh, tarkistusten määräaika on hyvin hankala ja pyytäisin, että voisimme keskustella tästä määräajasta. Kerron myös miksi. Eilen työryhmässä keskustelimme tästä asiasta ja minä raportoin siellä, mitä te olette sanoneet ja minkälainen lähtökohta teillä on. Silloin monet kollegat minun ryhmästäni sanoivat hyvin selkeästi sen vuoksi, että he eivät ole niin syvällä mukana tässä keskustelussa – mehän puhumme tästä lähes päivittäin, mutta nämä, jotka eivät ole niin tiukasti mukana, sanoivat, että tämä teidän uusi lähestymistapanne tarkoittaa sitä, että meidän täytyy todellakin paneutua tähän ja mahdollisesti järjestää myös kuuleminen teidän lähestymistapanne seurauksista niin, että voimme todellakin tietää ja ymmärtää, mitkä teidän ehdotuksenne eh, seuraamukset ovat, miten ne tulevat vaikuttamaan. Ja sen vuoksi mielestäni ei olisi hyvä, että tarkistusten määräaika olisi jo 9. syyskuuta, jos meidän kertaan tarkoitus antaa paperilla näkemyksemme. Ei ainakaan meidän ryhmässämme meillä ole silloin mahdollisuutta keskustella enää asiasta kunnolla, millä tavalla me haluamme toimia. Sen vuoksi pyytäisin eh, todellakin, että tarkistusten määrä aikaa mietittäisiin uudelleen ja sitä, että me kykenisimme paremmin ymmärtämään ja, ja, ja pureskelemaan tämän teidän ehdotuksenne ja että me todellakin saisimme myös kuulemisen, jossa voitaisiin käsitellä tämän teidän lähestymistapanne mahdollisia vaikutuksia. Ja ennen kuin meillä on kokonaiskonsepti, niin on vaikea ymmärtää, mistä on kysymys, koska tässä on kysymys niin paljosta. Tässä lainsäädännössä on kysymys todella paljosta. Tässä on kysymys kansalaisten luottamuksesta eurooppalaiseen politiikkaan, tässä on kysymys siitä, että kansalaisten täytyy voida hyväksyä se, mitä me Euroopassa, EUssa teemme. Ja ei olisi minusta millään muotoa hyvä, että me unohtaisimme jotain tai muotoilisimme jotain väärin, koska silloin se voisi johtaa siihen, että kansalaiset joutuvat kärsimään siitä, kun me olemme muotoilleet heidän oikeuksiensa väärällä tavalla. Siksi pyytäisin lisää aikaa, koska kysymys on kuitenkin täysin uudesta konseptista. Uh, thank you very much, uh, Mr. Paljon kiitoksia, Rava Varmasti muutkin haluavat kom- kommentoida ajoituskysymystä. Minusta oli hyödyllistä esitellä, mitä meille esiteltiin, mutta valiokunta voi päättää asiasta. Esittelijäkin kommentoi että Pyrimme tarjoamaan mahdollisimman paljon aikaa, koska on selvää, että tänäänkin tulee esille asioita, joissa emme pääse yksityiskohtiin. Ja kesäkuun lopulla voimme haluta jatkaa näidenkin lukujen keskustelua. Rochefort. Joo. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella teitä työstänne. Usein työmme on vähän muodollista. Tänään vilpittömästi onnittelen teitä, koska tämä teksti on äärimmäisen monimutkainen lähti huonosti liikkeelle. Sitä te työstätte syvällisesti. Teette myös jotain muuta, joka on erittäin arvostettavaa. Te sanoitte, mitä te aiotte tehdä. Eli suunnitelma, jota esittelitte edellisessä valiokunnan kokouksessa. Ne nuotit, niitä nyt muutat musiikiksi täällä. Tämä on olennaista työtä. Ja vilpittömästi ja täysin onnittelen teitä tästä. Teette parannuksia, merkittäviä sellaisia, moninaiheisiin, Sellaisiinkin, jotka voivat vaikuttaa hyvin pinnallisilta tai epäolennaisilta, jotka liittyvät esimerkiksi myyntisopimusten määritelmiin. Ja niissä teet paljon parannuksia, voimme etämyyntisopimuksia vieläkin parantaa. Tämä kestävä tuki. Minusta olisi ollut paras sitä artiklaan kaksi se mitä laitatte johdantoisaan kohtaan 16, mitä tämä tarkoittaisi tämä tuki yksityiskohtaisesti. Mutta mainitsen nämä esimerkit vain osoittaakseni, että äh, työskentelin tekstin parissa eilisiltaan asti myöhään, sillä sain sen keskipäivältä niin kuin muutkin. Tässä pyritään maksimaalisen harmonisointiin ja se, mihin te pyritte, ette te mikään taikuri ole, vaan pyritte, kuten aito politiikka, säilyttämään tämän maksimaalisen harmonisoinnin käsitteen antamalla sinne loppujen lopuksi realistisen sisällön. Kun saamme koko tekstin, voimme tietää, oletteko selvinneet haasteesta, mutta nyt olette puolimatkassa ja asiat etenevät hyvin. Mitä te teette? Te, teette nyt hyvin yksinkertaista työtä. Tämä täytyy selkeästi sanoa. Teksti, joka on teksti, joka käsittelee etämyyntiä ja myyntipaikan ulkopuolella tapahtuvaa myyntiä eikä muuta, mutta tekst, alkuperäisessä tekstissä oli paljon muitakin alueita ja te tiivistätte tekstiä keskittymään näihin asioihin ja olette ihan oikeassa ja jo direktiivin otsikoiden valinnassa puhutte kohdistetusta harmonisoinnista. Olet tämä oikeassa siinä, että milloin on tapauksia, joissa on erilaisia kansallisia määräyksiä, täytyy jäsenvaltioiden viestiä niistä komissiolle, jotta tiedämme, missä mennään. Olette myös oikeassa täsmentäessänne, että kun meidän täytyy tämä ehdotus saada yhteensopimaksi muun lainsäädännön kanssa ja muiden tekstien kanssa, aikaisemman lainsäädännön kanssa – on tärkeää, että ei ole ristiriitoja. En tiedä, kykenemmekö postimaan kaikki ristiriidan riskit, mutta te haluatte lisää informaatiota ja tämä on välttämätön selkeytystehtävä. Totta kai kysymysmerkkejä jää ilmaan. Niitä on moniakin. Tässä ensimmäisessä syvällisessä tarkastelussa keskittyisi kahteen asiaan. Ensinnäkin oikein oikeus perustaa kauppaa. Ja sanotte, että monissa maissa kuluttajilla on korvausoikeus esimerkiksi 14 päivän aikarajan jälkeen. Meillä, meidän, minun maassani tilanne ei ollut niin hyvä aikaisemmin. Sitten puhuitte myöskin käsityöläistä esimerkiksi joku tulee vuotavaa hanaa korvaa ja maine puhutte silloin tästä odotetusta suorituksen laadusta että annatte ymmärtää, että kuluttajan täytyy olla perillä siitä, että hän luopuu tästä perusoikeudesta, niin se ei ole tekstissä tarpeeksi selkeä. Ja artiklassa 9, se johdanto pykälässä A, kun te puhutte käsityöläistyöntekijästä, tämä artikla on vähän epäselvä. Minusta sitä pitäisi selkeyttää. Sellainen asia, että nykytilassa se antaa ymmärtää, että kuluttaja suostuessaan Riittää sitten kuluttaja suostumuksellaan luopui siitä tästä perusoikeudesta. Tässä kysymyksessä artikla 12 viiva 2. Siinä sanotaan jäsenvaltiot valtiot kieltäytyvät velvoitteet tässä täyttämisestä tästä peruuttamiskaudella. Tämä on erittäin arka kysymys Ranskassa, koska kun palveluita tarjotaan yrityksen ulkopuolella, tällainen sopimusoikeudellinen poikkeama ei ole mahdollinen. En voi siis olla samaa mieltä kanssanne täysin tässä, tässä kohdassa, kohdassa 14. Te täsmännette, että kysymys on toimipaikan ul- ulkopuolista myynnistä. Mutta tehdään pääsiä selkeäksi, kun myyjä tulee kuluttaja kotiin. Te selitätte itsekin johdantosan kohdassa 14 15 ja tässä toistatte komission tekstiä, ja täsmännette sitä, että tässä on psykologisesti erityinen tilanne, koska tavaran toimittaja on asiakkaan kotona, ja me tiedämme, että kuluttajalla on hyvin vähän mahdollisuuksia vertailla hintoja ja tuotteita, koska kotona myyjä esittelee teille jotakin, ja kuluttajan on erittäin vaikea vertailla hintoja. Tässä seuraa toinen kysymys. Riittääkö voiko tämä katumasaika, voidaanko sitä soveltaa? Hän on ehkä maksanut tuotteista ja tuote on ää, toimitettukin tässä peruuttamisaikana. Jos tähän tulee jotain muutoksia, minun näkökulmasta tässä kuluttajansuoja heikkenee näissä oloissa. Ja minusta vaikuttaa, että mitä tulee sisämarkkinoihin tällä hetkellä, meidän pitää painaa kaasutinta. Kasvua edistää nimenomaan etumyyn, etämyynti, internetkauppa. Internetillä heti pääsee vertailemaan hintoja yllä hiiren napsautuksella. Mutta toisin tilanne on toisenlainen kotona tapahtuvassa myynnissä. Sitä mahdollisuutta ei ole. Hyvä Andreas, minä kysyn itseltäni, että mikä teitä oikein motivoi artiklaa 10 yksinkertaistamaan? Te yhdellä iskulla yksinkertaistatte asioita, joihin täytyy kyllä palata. sanot, että meillä on sopimuksen luonne on, on sopiva ää, täytyy olla selkeä, kestävä sopimuspaperi. Mutta tästä on kyllä vielä paljon keskusteltavaa. Ei mene yksityiskohtiin tämän enempää. Sain tekstin myöhään. Ja tässä sanon kaiken sillä varauksella, että kysymys on vasta ensimmäistä luennosta. Olen kyllä lukenut tätä tarkkaan, mutta minun täytyy vielä lukea asiat uudelleen puhun sitten aikataulusta, johon on useampaakin kertaan viitattu. Minäkin kannattaisin sitä, että 9. syyskuuta takarajaa lykättäisiin eteenpäin. Sitähän on jo kerran lykätty. Ja erityisesti sanoisin, että emme saa ajaa itsemme ansaan. Jos me lykkäämme takarajaa, ja sitten taulu lykkäytyy. Ja, ja, ja jos käy niin, että takaraja lykätään niin, että me emme saa käännetä tekstejä, niin sekään ei käy. Meidän täytyy lykätä koko aikataulua. Ää, äh, meidän täytyy aikataulua kokonaisuudessaan lykätä. Minä uskon, että me olemme kaikki todella motivoituneita työskennellä tämän tekstin kanssa, joten meidän täytyy todella pyrkiä yhdessä työskentelemään parantaaksemme tekstiä, löytääksemme kompromisseja ja niitä alueita, joissa näkemyksemme ovat samanlaisia. Eli aikataulua tarkistusta, mutta myös käännösten suhteen täytyy lykätä. Mutta vielä kerran onnittelen teitä. Uskon, että voin sanoa, että tämän päivän teksti on askel eteenpäin. Okay, well thank you very much indeed, uh, Mr. Rochefort. Now, um, we are really... Kiitoksia, herra Rochefort. Ja Tänään on tullut paljon puheenvuoropyyntöjä. Tämä osoittaa, kuinka mielenkiintoinen tämä aihe on. Me haluamme kuulla myös Rova Wallisia tässä nyt oikeusasioiden valiokunnan roolissansa. Ja hänen täytyy lähteä äänestykseen kello kymmeneksi juriin. Jos voisin nyt antaa hänelle puheenvuoron ja yritän sitten saattaa loppuun tämän varjoesittelijöiden kierroksen Turunan ja Trantafylidis. Ja tämän jälkeen sitten äänestämme. Minun täytyy nyt hieman viedä nopeasti eteenpäin tätä tässä. Minulla on seitsemän puhuja puheenvuoropyyntöä. Lyhyitä kommentteja, mutta meidän täytyy joka tapauksessa puhua tämän ehdotuksen aikataulutuksesta esittelijän kanssa. Meidän täytyy saada sellainen rakenne, joka mahdollistaa sen, että näin tärkeän asian osalta me pystymme menemään todella yksityiskohtiin. Kaikki ovat tämän tuonne esille. Yksityiskohdat tulevat olemaan tärkeitä tekijöitä tässä Diana Wallis, kenties nyt voisin antaa teille puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja, että saan nyt puheenvuoron. Olen pahoillani, mutta minun täytyy mennä myöhemmin toiseen valiokuntaan puhumaan. Haluaisin myös kiittää siitä, että toivotitte minut tervetulleeksi tänne valiokuntiin. Ja toivoisin, että olisin vielä jäsen täällä valiokunnassa, kun kuuntelin keskustelua, mutta joskus täytyy valintoja tehdä. Minäkin haluaisin onnitella omalta osaltani herra Schwabia tästä kirjoitetusta asiakirjasta ja myös näistä värikkäistä kuvista, jotka auttavat meitä ymmärtämään, millä tavalla hän nyt metodologisesti haluaa lähestyä tätä kysymystä. Juurivaliokunnan nimissä sanoisin, että suurin huolenaiheemme on liittynyt siihen, miten löydetään sellainen tapa, millä tavalla tämä direktiivi voisi hyvin toimia yhteen yhteen Euroopan sopimuslainsäädännön pitkäaikaisten hankkeiden kanssa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä pitkäaikaishanke on saanut tuulta purjeisiinsa. Komissiolla on kansallisten asiantuntijoiden komitea, joka viime perjantaina ensimmäistä kertaa kokoontui. Minä olin parlamentin puolesta tuolla mukana Komiteolla on periaatteessa vuosi aikaa luoda 150 artiklaa yhteiseksi puitteiksi sopimuslainsäädännöstä. Ja saattaa olla, että tästä tulee vapaaehtoisesti sitova väline, jonka kuluttajat ja yritykset voisivat sopimuslainsäädännöksi valita – ja tämä olisi silloin toinen sopimuslainsäädäntö kansallisen lainsäädännön lisäksi. Mutta tämän kautta tulisi myös korkea kuluttajasuojatasoa tästä tulisi vain vapaaehtoinen, mutta kuluttajaoikeusdirektiivin osalta me yritämme luoda jotain, joka on pakollista, joka on varmaa, jota todella voidaan käyttää. Joskus jotkut ihmiset haluavat nähdä nämä kaksi asiaa ikään kuin vaihtoehtoisina lähestymistapoina, mutta me, monet meistä toimivat, että ne voisivat kulkea rinnakkain. Ja vielä vakuuttuneempi olen nyt, kun herra Schwabin esityksen äh, tänä aamuna, niin jos näiden halutaan työ, toimivan yhteen, niin tässä tarvitaan todella johdonmukaisuutta. Se, mitä tähän mennessä olen nähnyt, niin saa minut uskomaan, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Niin kuin monet muutkin ovat sanoneet, tässä on paljon yksityiskohtia, joita täytyy tutkia. Monet tulevat löytämään sieltä asioita, jotka eivät täytä heidän vaatimuksiansa. Kenties haluavat heistä tuntuu, että kuluttajasuojataso vähenee. Kun nämä yksityiskohdat nyt nousevat todella pintaan täältä, niin sitten nähdään, tuleeko tästä nyt mahdollista vai ei, mutta Veera olette todella hienon alun tälle antaneet. Juurivaliokunnan puolesta minun täytyy todeta puheenjohtaja, että tässä on vakavia ongelma, ongelmia aikataulun suhteen. Meidän täytyy toimia ennen teitä tässä toimittaaksemme kan- lausuntomme niin, että te voitte ottaa sen asianmukaisesti huomioon. Ja yhtä lailla meille kenellekään ei ole vielä, vielä oikein selvää, millä tavalla me tässä nyt toimivaltuutemme oikein jaamme asian suhteen. Joten todella vetoaisin, jos sallitte puheenjohtaja, yhdessä niiden äh, kanssa, jotka täällä ovat pyytäneet lisää aikaa Tämä asia on ollut käsittelyssämme niin kovin pitkään, eikä nyt olisi asianmukaista lähteä kiirehtimään, vaan tärkeintä on saada tämä hyvin tehtyä ja sopimaan yhteen muiden asioiden kanssa. Yksityiskohdat ovat todella tärkeitä tässä. Kiitän teitä oikein loistavan, uskomattoman hyvästä alusta ja odotan ilolla lisäkeskusteluja, mutta pyydän lisää aikaa. Um, Kiitoksia Diana, todellakin olemme hyvin iloisia vahvasta sitoumuksestasi tähän. Työmenettelyistä on aivan kristallin selvää, että esittelijän täytyy varjoesittelijöiden ja teidänkin kansanne keskustella tästä. Mutta meillä nyt on tässä jonkinlainen yhteisymmärrys jo No, kenties sitä täytyy uudelleen muotoilla, kun tarkastellaan lukua viisi sitten, koska tämä on sellainen alue, jossa on suurin osa näistä asioista, jotka ovat jurivaliokunnan toimivaltuutta. Ja esittelijä ja te lausunnon valmistelijana teidän täytyy uudelleen siinä vaiheessa tarkastella tätä asiaa ja hieman miettiä näitä sitoumuksia, jos näin tämän sanon. Sitten siirrymme muihin varjoesittelijöihin ja pyydän rouva Turusta käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. herr forman, mange tak. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia kaikille. Kiitos puheenjohtajalle tästä merkittävästä luovasta työstä, jossa niin sanoa, ennen kuin Gebhard minäkin olen ää, värivalinnasta oikein iloinen, kun tässä on sinun kuvissa tämä vihreä-punainen allianssi, mutta, mutta ensiksi sanoisin, että erittäin vaikeaa saada tämä teksti kello 16. Minä sain sen postin silloin. Sain sen 16.42 työskennellään koko päivän ja kirjaimet tanssivat ja hyppivät silmissäni ja minä sanoisin, me emme työskentele optimaalisessa olossa äh, järkevää keskustelua ajatellen ja pyrin, että, pyydän, että todella parantaisi tätä. Se on välttämätöntä. Näin, tämä, näin ensiksi. Toiseksi minulla on jotakin kysymyksiä. Tämähän on uutta. Tämä on Schwabille. Tässin kysymyksen, jonka olen aikaisemmin kestänyt. Jos me haluamme neljä direktiiviä, jotka olevat miniministä, me haluamme kuitenkin luoda tällaisen sateenvarjan maksimisuojaa varten. Kysymys on, että miten me pääsemme, miten me saamme molemmat. Me luomme pohjan minimille ja mit, sitten me luomme ää, katon osalle. Mutta miten me voimme nostaa tätä minimitasoa? Ja kykenemmekö nostamaan minimiä, jos seuraamme sinun malliasi? Sitä vähän epäilen. Tämä tuplamalli herättää kysymyksiä. Toinen kysymys on, että miten tämä lisää juridista oikeusvarmuutta, selkeyttä? Tämähän on tavoite. Kun me niputamme lakia, me pyrimme selkeyttämään asioita, ja minä tämä jako, joka on hankalaa kuluttajille ja yrityksille, sellainen äh, taskalais, sillä yrityksellä on tällainen etu. Organisaatio on muuttanut suhtautumista. Alussa ne ovat iloisia, mutta nyt he ovat epäileväisiä. Heidän on vaikeaa suositella tätä, koska tämä on juridisesti epäselvää. Kysymys ei ole siis Schwabin ehdotuksesta, vaan alkuperäinen ehdotus. Ja tämä tekee sen mukavaksi, mutta Minulla on suuria huolenaiheita, kun me palattelemme asiaa lisään. Äh, sen, jos meillä olisi ollut malli, jossa olisimme harmonisoineet kaikki, jos meillä olisi ollut luku, lukuvulta määritelmät sekä sovellusalasta että harmonisointialueesta, se on toinen tapa edetä. Ja se olisi johdonmukaisempi, mutta siitä täytyy puhua. Minä en ole käynyt ihan kaikkea tätä jako. Rami Wallisin kanssa olen juridisesti samaa mieltä. Eli kysymys on, missä määrin tämä on yhteen sopivaa kansallisen sopimusoikeuden kanssa ja EU-sopimusoikeuden kanssa. Meidän olisi pitänyt ponnistella paremmin yhdistää näitä. Meidän pitäisi juurin kanssa työskennellä. Mielestäni tämä on ratkaisevaa, ettei meille tule jonkinlaista juridista sekasotkua. Sitten aikataulu. Minä tuen kovasti sitä, että saisimme lisää aikaa. Ei loputtomasti aikaa. Minä olen, minä olen tässä let's go hengessä, mutta nykymuodossaan idea olisi, että käyttäisimme koko kesälomamme tarkistusehdotuksiin, koska 12. heinäkuuta saimme, saimme lopuehdotukset, joilla voimakkaasti, voimakkaasti haluaisimme että saisimme lisää aikaa, että että saisimme järkeviä ja hyviä tarkastusehdotuksia. Uh, thank you very much, Mr. Turin. Uh, perhaps just a few brief points from me in my role as the kenties muutama äh, sananen minultakin ECR-ryhmän äh, varjoesittelijän, virkaa tekevänä varjoesittelijänä. Haluaisin kiittää tässä esittelijä ensinnäkin siitä, että hän erittäin selvästi esitteli strategian, jota haluaa seurata. Tämä on todella perustavanlaatuinen muutos verrattuna komission alkuperäiseen esitykseen, mutta ne meillä on nyt uusi komissio ja komission jäsen Reding on jo sanonut, että hän suhtautuu ihan myönteisesti tähän uuteen lähestymistapaan. Kenties komissio voi tämän vahvistaa. Me menemme nyt uuteen suuntaan rakenteen mielessä, mutta yksityiskohdat täytyy nyt vielä tässä setviä. On myös hyvä, että meillä on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa konsolidoitu teksti näin monimutkaisesta aiheesta. Olen pitkälti yhtä mieltä Rova Gebhardin kanssa. On vaikeaa kaikkia näitä sisäisiä epäjohdonmukaisuuksia arvioida ennen kuin koko teksti nähdään. Joten mitä paremmin voidaan, Andreas, saada tämä, niin sitä parempi. Mitä nopeammin sitä parempi. Meidän täytyy todella keskustella tästä. Tässä on myös joitakin asioita. Eh, jos vaikka halutaan tehdä muutoksia muihin direktiiveihin, kuten esimerkiksi rahoituspalveludirektiiviin, joten sitä parempi, mitä nopeammin teksti saadaan. Järjestys on tässä tekstissä parempi, rakenne on selkeämpi, mutta kuten muut kollegat ovat sanoneet, me tarvitsemme enemmän aikaa yksityiskohtien tutkailuun. Mitä tulee tähän väri paperin nyt, niin minusta vaikuttaa siltä, että luvuissa 4 ja 5 ette puhu välttämättä tällaista, jossa on keltaista tällainen vä- puolimatkan värivaihtoehto, joko tämä harmonisoidaan tai ei. Me olemme kiinnostuneita siitä, ovatko kaikki ne elementit, jotka harmonisoidaan, luovatko ne vähintään minimistandarditason kuluttajaoikeuksille. Tämä tulee olemaan tähdellistä 27 jäsenvaltiossa. Tästä harmonisoinnissa on kysy kyse, ja tätä, tätähän rova Turunenkin toi esille. Tämä on todella tähdellistä. Kuten te sanoitte, meidän, meillä täytyy olla joitakin asioita, jotka on ö, harmonisoituja toisia, joissa on minimistandardit ja jäsenvaltiot voivat sitten lisätä jotain niiden päälle. Minimistandardikysymys on ehdottoman tähdellinen tässä. Samoin ajattelen tässä, te otitte aivan oikein tämän esille uudelleen. Tämä on osa strategiaa. Oletteko nyt yhtä mieltä kanssani tästä vai ette? Tämä tulee olemaan osa seuraavan neljän vuoden rakenteellista lähestymistapaa tässä valiokunnassa kontekstissa, jossa kuluttajaoikeuksia parannetaan. Rova Reding on vastuussa lainsäädännöstä, herra Tally sitten tästä politiikkaelementistä. Kaikkea täytyy koordinoida yhteen. Tämä on ensimmäinen rakennuspalikka tässä Meillä on minimistandardit ja interaktio kuluttaja suoja direktiivin kanssa, jos nyt oikein koodi kielestäsi ymmärsin, niin te ajattelitte tällaisia viestejä laittaa eteenpäin, että jos sanotaan jäsenvaltioille, että kun tämä direktiivi hyväksytään, niin tarkoituksena ei ole lisätä enää uusia määräyksiä, joilla joilla pirstaloitetaan markkinoita, vaan tässä jäädytetään asiat. Mutta sitten ajankuluessa katsomme näitä minimistandardeja, tuleeko niihin mukaan joitakin näistä aspekteista vai miten toimitaan? No itsessään tämä on erittäin tärkeä poliittinen strateginen asia, josta täytyy keskustella. Lopuksi vielä toteaisin, että me olemme puhuneet komission kanssa kuluttajan luotto direktiivistä, sen täytäntöönpanosta, mitä se tarkoittaa. Tässä on monia elementtejä, joissa on päällekkäisyyksiä. Herra Manders, voisitteko kuunnella? Kuluttajaluottodirektiivissä on äärimmäisen tärkeää, että me varmistamme sen, että että yhteydet kuluttajaluottodirektiivin ja tämän välillä saumat ovat ehdottoman pitäviä. En ole varma, otetaanko rahoituspalveluja nyt tähän mukaan vai ei, en ole tästä ollenkaan varma, mutta kuluttajaluottodirektiiviä, sitä siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä juuri nyt, ja tämä on erittäin tärkeä ja arkaluontoinen asia, ja Tässähän oli kysymys pitkälti sopimus, oikeudellisista kysymyksistä, lainauksesta ja niin edelleen. Joten tiedän myös, että komissio tarkastelee vastuullisen lainanannon kysymyksiäkin ja tämä liittyy tähän, joten tähän nimenomaisen kohtaan voi sitten tarttua. No tässäpä oma alkupanokseni tähän ja puhumme sitten vielä aikataulusta. Ja sitten vielä varjoesittelijäkierroksen loppuun saattamiseksi anna puheenvuoron herra Trantafylidisille. Oletteko te siellä nyt? Te voitte antaa oman näkemyksen asiaan. Ευχαριστώντας τον Άνδρεας Minä onnittelen esittelijää. Meillä on nyt useampia keskusteluja, jos olen ollut varjoesittelijänä. Niin hän on selittänyt rakennetta. Nyt kun olen nähnyt nämä kalvot, ymmärrän myös esittelijän tavoitteet. Tavoitteena on löytää ratkaisu joka vastaa niihin tarpeisiin, jotka ovat ihan välttämättömiä. Jos täydellistä harmonisaatiota ei saavuteta, sitä täytyy etsiä muuta ratkaisua. Sitten lietenee järkevään suuntaan. Mutta tässä on jotakin kohtia, joissa olemme olleet eri mieltä aikaisemmin. En tiedä, liittyykö tämä hänen dokumenttiin, mutta olen samaa mieltä kuin mitä Rava Gebhardt sanoi siinä, että missään tapauksessa ei saa kuluttajan suojaa heikentää. Ja jos todetaan, me, me olemme sitä, sitä mieltä, että kuluttajan suojaa pidä ollenkaan heikentää. Tässä sanotaan vain, että kuluttajan suojaa saa perustavasti heikentää. Siinä olemme eri mieltä. Mitä tulee yritysten keskeiseen kauppaan business to business puoleen, niin tämä on heikkous, että sitä ei ole katsottu. Huutokaupat on hyvä, mutta ei se ole kauhean tärkeä alue. Ja sitten hintakysymys. Kuluttajan täytyy saada tietää hinnat ja lisäkulut kaikissa tapauksessa. Se täytyy selkeyttää Tämä 14 päivän selkeytys on tärkeää, mutta täytyy täsmentää vielä jotain. Tämä perutusaika, se täytyy saada alkamaan tuotteen toimittamishetkestä, eikä toimitushetkestä tai, tai myynti, sopimuksen lähettämishetkestä. Näihin yksityiskohtiin voi, täytyy perehtyä ja sitten palaamme asiaan. Aikataulustahan on puhuttu jo tarpeeksi Uskon, että tarvitsemme lisää aikaa, mutta varmasti löydämme täydellisen ratkaisunkin tähän. Uh, well, thank you very much. I think what I'll do now then uh, with the... Kiitoksia. Nyt sitten ajattelin näin, että keskeytämme, mahdollisimman nopeasti äänestämme ja sitten täytyy katsoa vielä näitä puheaikoja, koska Kenties haluatte myös kuulla komission ja neuvoston edustajia. Katson tässä esittelijän, Varmaan ku, haluatte kuulla komissiota tai neuvostoa. Ja teillekin pitäisi jättää aikaa vielä loppupuheenvuoroa varten. Kenties kaikki eivät voi saada puheenvuoroa tänään, mutta sitten käymme tästä myöhemminkin kyllä keskustelua. Siirrytäänpä äänestämään seuraavaksi. Ehdotin, niin että tänään äänestäisimme korttien kerran. Kaikki ovat tuoneet äänestyskorttinsa, joten käytetään niitä. Mutta kun nyt katsotaan näitä äänestysluetteloita, niin ei niitä välttämättä niitä kortteja kyllä tarvita. Suunnitelmana siis on, että äänestetään ilman kortteja tällä erää. Katsotaan, miten tämä homma toimii. Ensin meillä on edustaja Foxin lausunto oikeudenmukaiset tulot maanviljelijöille ja toimivampi elintarvikeketju. Ja pyytäisin niitä, jotka ovat lähdössä salista, lähtemään hyvin hiljaisesti ja jättämään keskustelut salin ulkopuolelle. Me äänestämme. Edustaja Fox, haluatteko te sanoa jotain ennen äänestystä? Ette. Selvä. Haluan kiittää teitä erittäin energisestä työstänne valmistelijana. Olette ratkaisseet tässä monia kompromisseja. Lähdemme suoraan äänestämään Foxin esityksestä. Ovatko kaikki valmiita? Hyvä. Ensin kompromissitarkistus 1. Puolesta vastaan hyväksytty. Siirrymme sitten konsolidoitu tarkistus 1. ja uuteen puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 6. Juvanilta, Schwabilta ja Piltiltä äänet puolesta vapaa, vastaan Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistus 2. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 10. Juvenilta ja Koratsabiltiltä. Tähän kuuluu suullinen tarkistus, joka on julkaistu äänestys puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 11 Foxilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 herra Syvääniltä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten konsolidoituu tarkistus 2 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 15. Tässä on myös suullinen tarkistus, joka on julkaistu. Herra Syvääniltä äänet puolesta. Tarkistus 15 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan. Näyttäisi hyväksytyltä, mutta kenties tarkastamme tämän. No, lasketaan vain puolesta. kaksi puolesta. Vastaan. 13 vastaan, eli hyväksyttiin. 22 puolesta 13 vastaan. Seuraavaksi kompromissitarkistus 3 äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 17 äänet puolesta. Lasketaanpa tämä puolesta vastaan. Neljätoista puolesta 20 vastaan, eli hylätty. Seuraavaksi kompromissitarkistus neljä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kompro- Evan tarkistus 21 Jyväniltä, se on vedetty pois. Tarkistus 22 Jyväniltä puolesta. 22 puolesta. Vastaan. Hylätty. Herra Syvä, minä yritin löytää jonkun, joka puolistaisi tätä. Te varmaan itse puolsitte kyllä tätä omaa tarkistusta, mutta en nähnyt teitä. Seuraavaksi tarkistus 23 Syvää niitä puolesta. Viisi puolesta vastaan. Loput vastaan, eli hylätty. Kompromissitarkastus 5. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi kutonen puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 28 herra Foxilta äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 29 suullisella tarkistuksella, joka on äänestyslistan printattu puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 30 Foxilta puolesta vastaan hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 3 puolesta vastaan Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 33 suullisella tarkastuksella Foxilla Westfalilla puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi meillä on tarkistus 34, jossa on myös suullinen tarkistus äänet puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 35 Syvääniltä äänet puolesta. Tämä pitääkin laskea. 35 puolesta 18 puolesta vastaan. hylätty. 18 puolesta 19 vastaan. 36 syvää niiltä äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 37, jossa on suullinen tarkistus Jyväniltä ja Koratsa Piltiltä äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ja sitten lausuntoluonnos kokonaisuudessaan tämä pitää laskea. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Yksimielisesti hyväksytty. Kiitokset herra Fox teille oikein hyvästä työstä. Tämä oli teidän ensimmäinen valiokuntalausunto. Ai toinen. No niin, kiitoksia oikein paljon teille. Siirrymme seuraavaksi Lui Gregin ehdotuksen. Ikävä kyllä hän ei voi olla paikalla, mutta Gebhardt on hänen tilallaan täällä, mikäli jotain kysymyksiä syntyy, mutta tuskinpa. Tässä on kysymys lausuntoluonnoksesta jäsenvaltion komission täytäntöpannan vallan käyttöön kohdistumasta valvonnasta. Artikla 1, tarkistus 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. 5, 6 ja 7 hyväksytään sen myötä. Tarkistus 19. Äänet puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. 12 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten meillä on tarkistus 20 ja Bussoin suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Joten 20 raukeaa. 13 puolesta. Ei kun anteeksi, siis se hyväksy. 13 raukeaa. 13 raukeaa. Artikla 9. Voimmeko äänestää näistä unblock? Kaikista artiklasta 9, 21 ja 22? Okei, okay, ei. Ja kyllä. 21 ja 22 yhdessä puolesta ei, selvä, ei sitten. 21, tarkistus 21, puolesta, vastaan, hyväksytty. 22 raukeaa. Tarkistukset 23 ja 24 aan block äänet puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme johdanto-osan kappaleisiin. Tarkistus 1 puolesta, vastaan, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, hyväksytty. Tarkistus 16 suullisesti muutettuna puolesta, vastaan, hyväksytty. Ja sitten tarkistus 17 puolesta, vastaan, hyväksytty. Tarkistus 18 raukeaa ja sitten lausuntoluonnoksesta äänestys kokonaisuudessaan puolesta vastaan ei yksimielisesti hyväksytty. Kiitokset Louis Grekille hänen poissa ollessaan. Ja sitten viimeinen äänestys on äh, Catherine Sulin mietintö. Haluatteko te sanoa jotakin? Haluaisitteko te sanoa jotain ennen kuin äänestämme? Monsieur le Président. Puheenjohtaja, kiitos. Kaikki on mennyt hyvin. Kiitän kaikki jotka ovat olleet yhteistyössä. Mitään ongelmia ei ole. Thank you very much. Uh, right. Hyvä. Siirrytään Sulin lausuntoon. Tarkistus viisi puolesta vastaan. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Hyväksytty. Seitsemän suullinen tarkistus puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Yhdeksän suullisella tarkistuksella puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan hyväksytty. 12 puolesta vastaan hyväksytty. 13 puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 16 suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan hyväksytty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 18 suullinen tarkistus puolesta vastaan Hyväksytty. on kappaleet, suullinen tarkistus sulilta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kaksi suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus kolme on vedetty takaisin. Tarkistus neljä suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Ja sitten lausuntoluonnos kokonaisuudestaan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty yksimielisesti. Kiitokset edustaja Suli teidän ensimmäistä lausustanne tässä valiokunnassa. Toivon mukaan niitä tulee vielä useita. Selvä. Tämä päättää äänestyssession. Ja ehdottaisin, että jatkamme keskustelua edustaja Schwabin tärkeästä mietinnöstä. Meidän täytyy lopettaa noin kello 11 sen vuoksi, että edustaja Jyvän haluaa esittää oman valiokunta-aloitteisen mietintönsä meille. Joten ehdottaisin, ketä meillä on tässä puhujalistalla ja kuka haluaa vielä tähän mukaan. Go, Mr. Buzoi, Mr. Juvin, Mrs. Comey, Mr. Correa de Campos, Mr. Arias uh, and Mr. Kreutzmann. Uh, so that's one. Eli näitä puhujia, puhuja pyyntöjä on seitsemän. Haluaako joku muu vielä puhuja puheenvuoron? Aha, edustaja Arisin täytyy lähteä, eli puhuja on kuusi. Sitten haluaisin kuulla Pronkilta ja Crespolta komission ja neuvoston kannat. Joten voisinko pyytää nyt, että... Niin, Schwab tietenkin. Mutta voisin pyytää, voisinko pyytää puhujia, että voisivatko he suostua tuollaiseen indikatiiviseen kahden minuutin puhu, puheenvuoroon. Tämähän on vasta ensimmäinen varsinainen keskustelu. Hyvä, hienoa. Ensin Vernio kaksi minuuttia. Kello tikittää. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti, koska paljon on jo tullut sanottua ja meillä on vielä mahdollisuus uuteenkin keskusteluun. Haluaisin annistella herra Schwabia uutterasta työstä, mutta hän on vasta aloittanut työn. Asiasta pitää puhua vielä uudelleen ja ensi viikollakin, kun meillä on kahden päivän kollekvio Espanjan pohjatorjan kanssa. Tartun kahteen yksityiskohtaan, jotka ovat tärkeitä. Olen iloinen, että Rava Redding on vähemmän innokas äh, täydellistä tällaisen harmonisoinnin suhteen kuin hän oli aikaisemmin, koska harmonis, täydellinen harmonisointi on minusta hankalampaa kuin aikaisemmin. Mutta minä uskon pääsemme täydellisen harmonisointiin tähän perutusoikeuden suhteen. Musiikin direktiivissä sitä on lisätty. Esimerkiksi telekompaketissa, paketissa kuluttajansuojassa, mutta myös muissa kuluttajaluotoissa ja meidän täytyy nyt 214 päivää kaikille maille. Uskon, että pääsemme siihen ihan ongelmitta. Sitten puhutte kahdesta yksityiskohdasta, mutta tärkeästä kuitenkin. Rahoituspalvelut. Sanoit, että tässä on paljon ää, reikiä. On myös paljon huijauksia. Ranskassa on juuri tehty tutkimus, se tuli ulos tällä viikolla. Se teki pahaa. Siitä saa selville, että kuluttajat ja erityisesti kaikkein alttimassa asemassa olevat kuluttajat. Tätä ryhmää ei ole vielä määritelty, mutta tässä kriisin aikana ihmiset ovat pankkipalveluille uhreja, ihan aitojen huijausten uhreja. Meidän pitäisi myös tässä harmonisoida kaikissa maissa kuluttajan oikeudet pankkipalveluissa. Toisin sanoen, mikään ta- muutos ei ole mahdollinen ilman kirjallista etukäteen annettua selitystä, jonka kuluttaja saa tiedokseen. Puhutte tarifeista, puhutte mainostuksesta ja puhelinkaupasta. Ei sitä pidä kieltää, mutta tällä puhelinmainonta, siihen pitää, täytyy ottaa varovasti, koska siellä kertaa ihan mitä tahansa. Ihmisille sanotaan, että se on nauhoitettu, että voitte sitten palata asiaa. Ei se pidä paikkaansa. Telkarta ihan mitä tahansa. Ja, minä itse jouduin melkein huijauksen kohteeksi kännykkäsopimuksen suhteen. Ja kun millä lähtiin sopimus, kävi ilmi, että millä luvattiin asioita, tämä ei ollut puhelimitse edes sopinutkaan. Minä todella yritettiin huijata. Hän haluaa, että tämä puhelinmyynti tulisi todella tähän tiukkoihin raameihin. Ja sitten aikataulu. Kaikki olemme samaa mieltä. Ja minusta on mahdotonta, vaikka elokuussakin työskenneltäisiin, niin tarkistusten mennään pitääkö, että tekemään tärkeitä tarkistuksia ja tekemään tärkeitä kompromisseja 9-26 kaudella. Ja kun ajattelee käännöstä, takarajaakin, niin yhdeksäs Ku, yhdeksättä ei käy kansalaisten kannalta. Ei, kiire ole kunniaksi. Lopetan tähän, sillä haluan vielä kuulla komissiota ja neuvostakin. Kiitoksia herra Schwab. Kiitoksia kaikille työstä. Thank you very much indeed, uh, Bernadette. I gave you a... Kiitoksia. No annoin sinulle hieman lisää aikaa näin, kun olet varapuheenjohtaja. Niin seuraava puhuja. Uh, speak in Romanian, just to fill in two minutes. Uh, este un, uh, un dosar cu adevărat extrem de important. era teamă că am ajuns... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt Romania. Tämä on erittäin tärkeä asia kokonaisuus ja pelkäsin, että tässä nyt ei tulisi, löytyisi hyviä ratkaisuja, mutta onneksi näyttäisi siltä, että poliittista tahtoa löytyy ja ihmiset voivat toivottavasti olla yhtä mieltä periaatteista ja löydämme myös yksityiskohtiin ratkaisuja. Herra Schwabin ehdotus on erittäin hyvä. Se on loistava tapa luoda etämyynnille täysharmonisointisäännöt on tiettyjä maita, joissa on korkeat standardit muunlaisia sopimuksia varten. Olen myös yhtä mieltä näistä lisäyksistä, joita on tehty tuotekohtaisesti. Kuluttajien täytyy saada hyvin tietoa tästä peruutusoikeudesta. Olen myös yhtä mieltä tästä 14 päivän aikarajasta. Poikkeukset on esitetty hyvin. Meidän täytyy tukea kuluttajia parhaamme mukaan, mutta samalla meidän täytyy varmistaa, että tietyt, tiettyjen kuluttajien taholta ei tapahdu myöskään väärinkäyttöjä ja ettei me myöskään luo liikaa vaikeuksia yrityksille. Tämän vuoksi tässä on tiettyjä poikkeuksia ja lisäksi minusta tämä on aivan hyväksyttävää. Tietysti parannuksia voidaan vielä tehdä, aivan kuten Rova Gebhardt ja Herra Schwab ja muut ovat tuoneet esille. Heillä on enemmän kokemusta tältä alalta ja varjoesittelijällä on selvemmät näkemykset näistä asioista. Mutta kun tunnen herra Schwabin, niin olen todella vakuuttunut siitä, että hän tulee olemaan erittäin avoin suhtautumisessaan parannusehdotuksen. Kiitän häntä mietinnöstä. Herra Schwab. Merci, monsieur le président. Donc, deux, deux points. Premier... Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnä muotokysymys. Kaikki ovat ottaneet esille aikataulun, ja se on tärkeä asia. Ei pidä hoppuilla. saamme tämän tekstin, ja tämä on erittäin monimutkainen teksti, ja tästä pitää jo tänään keskustella. Tämäkin on ongelma. Tällä on paljon, mitä emme ole vielä nähneet, kaikki puhujat siis, en ainakaan minä. Ja toiseksi, mennään sisältöön. I- ihanteellisessa maailmassa pitäisi pyrkiä maksimaaliseen harmonisointiin. Kun tässä on direktiivi, joka liittyy kuluttajan oikeuksiin, ei pitäisi olla niin, että ihanteellisessa maailmassa kuluttajan oikeudet vähenisivät. Siksi joidenkin teki tekijöiden uudelleenmuotoilu Schwabin toimestaan järkeä, ja tämä kohdistettu harmonisointi on pragmaattinen poliittinen tavoitteen asettelu. Uskon, että me olemme umpikujassa, ja olemme nyt pääsemässä siitä. Mutta kuitenkin. Ja sitten joitakin kommentteja tässä vähän perä perää. Tässä on edistetty esimerkiksi myyntisopimusten oikeudellisessa selkeyttämisessä. Artikla 4 on kirjoitettu uudelleen. Tämä arkaluontoiset sopimukset, se, että ne eivät ole suljettu pois, vaan niissä on minimiharmonisointi Tämä kaikki on positiivista, mutta herätänpä kysymykseen. Mutta ehkäpä en ole vielä oikein sulattanut tekstiä, mutta artiklassa 5 en ymmärrä, miksi tässä postetaan takuu ja myynnin jälkeisen huollon sääntöjä muutettu. Tässä on sitten, jossa on, tämä on asianmukaista sopimuksen luonteen mukaisesti. Tämä luo epäselvyyttä, mutta ehkäpä olen lukenut asioita liian nopeasti. Artikla 5 kohta kolmessa, en ymmärrä mihin sinä pyritään. Eli puheenjohtaja, eilen meille esitelty teksti edistää asioita, selkeyttää asioita ja tarjoaa meille tien ulos on pekojasti, mutta paljon on vielä keskusteltavaa. Kiitos. Tässä varmasti on paljon kysymyksiä ja meidän täytyy löytää mahdollisuus vielä käydä keskustelua. Seuraavaksi edustaja Komi. Presidente, io volevo chiedere più che altro un'informazione. Kiitos eh, puheenjohtaja. Minulla on kysymys, joka liittyy yhteen näiden tekstiilituotteisiin, liittyy tekstiilituotteisiin. Kun ostaa liikkeestä vaatteita ja kysymys ei ole suoraan tuottajasta, jostain vaatteesta voi pitää ja sitten siinä vaatteessa onkin jotain virheitä. Meidän on vaikea sitten tietää, onko vastuu tuottajalla äh, vaiko tällä äh, myyjällä. Eihän tämä koske nyt ainoastaan tekstiiliteollisuutta, mutta kuluttaja ei tiedä, tuleeko hänen kääntyä suoraan äh, liikkeenomistajan puoleen vaiko valmistajan puoleen. Tämä koskee myös mahdollisia allergioita, joita saattaa syntyä, kun on ostanut jonkinlaisen tekstiilituotteen. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää ja tämä on hyvin hankala asia, varsinkin Italiassa. Siellä käytetään usein näitä tällaisia call centereitä, eikä tämä usein äh, toimia sen vuoksi kuluttajat äh, joutuvat kohtaamaan kaikenlaisia ongelmia. Haluaisin kiittää Anders Schwabia hänen tekemästään työstä ja samoin kuin äh, varjoesittelijöitä, koska tämä aihe on hyvin monimutkainen ja vaikea, mutta kiinnostaa meitä kaikkia. Uh, thank you very much, Mrs. Comey. Kiitokset Rova Komi ja seuraavaksi Correia de Campus. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen yhtä mieltä näistä hienoista kommenteista, joita esitettiin Andreas Schwabin analysointimenetelmästä. Mutta mitä enemmän analysoimme tätä, niin sitä enemmän epäilyksiä tässä syntyy. Kun katson tätä kaaviota, jossa on nämä sylinterit, kartiot, niin luvut neljä ja viisi niiden kohdalla lopussa sanotaan, että muista, muut määräykset pidetään alkuperäisissä direktiiveissä ja sitten vitosluvun kohdalla sanotaan, että muista määräyksistä, muut määräykset pidetään alkuperäisissä direktiivissä. No minä ymmärsin, että ensin ensimmäinen suuntautuu näihin neljään direktiiviin, jotka haluamme tästä yhdistää, ja sitten toinen tähän toiseen direktiiviin, toinen, koska toinen on kirjoitettu isolla kirjaimella, toinen pienellä. No, sitten sitten tässä kohdassa neljä muut määräykset pidetään alkuperäisessä direktiivissä. Tarkoittaako tämä sitä, että haluammeko me pitää kuitenkin nämä neljä direktiiviä voimassa, jotka halusimme sulauttaa yhteen tässä? Tässä hieman menetettäisiin jotain, jos näin toimittaisiin. Ja sitten toinen epäilykseni liittyy harmonisointiin, tähän kohdennettuun harmonisointiin, ohjattuun täyteen harmonisointiin. Tämä liittyy siihen, mistä täällä jo keskusteltiin Redingin ehdotuksen osalta, eli sähköistä kaupankäynnistä ja täydestä harmonisoinnista, eli yritettäisiin täyttä harmonisointia kun mahdollista sähköisessä kaupankäynnissä. No tässä on kaksi asiaa pelissä. Ensinnäkin sähköinen kaupankäynti ja sen arvo, se on tärkeä. Toiseksikin täytyy suojella kuluttajia. Kaikki olemme tästäkin yhtä mieltä, että kuluttajia täytyy ö, suojella. Mutta tässä on ristiriitaisuutta, jossa laajennetaan ö, sähköiseen kaupankäyntiin täysi harmonisointi, niin tämä vähentää kuluttajien luottamusmarginaalia, luottamusta, jota tarvitaan. Jos me haluamme, että sähköinen kaupankäynti toimii hyvin. Tällä hetkellä se toimii hyvin jäsenvaltioiden sisällä, mutta huonosti rajat ylittävästi, jopa todella huonosti, niin silloin me viemme tässä pois mahdollisuuksia sähköiseltä kaupankäynniltä kehittyä en minä ole tässä ratkaisemassa mitään, vaan minä vain esitän omat epäilykseni. Ja sitten toinen kysymys, kuluttajien suojelu. Suurempi suojelu tässä face-to-face kaupankäynnissä, vähäisempi suojelu sähköisessä kaupankäynnissä, vaikka kysymys olisi siis samasta maasta. On tuote jos tuote myydään face-to-face-kaupassa tai sähköisessä kaupankäynnissä, niin silloin kuluttajaoikeuksia kohdellaan eri tavalla. Tämäkin saattaa aiheuttaa ongelmia. Meidän täytyy olla tietoisia tästä. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi sitten herra Kreutzmann viimeisenä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben gestern gelernt, e Kiitos. Me opimme eilen, että sähköinen kaupankäynti vaatii luottamusta ja luottamus vaatii selkeitä sääntöjä. Selkeät säännöt ovat se, mihin me nyt pyrimme. Sen vuoksi meidän pitäisi keskittyä muutamaan hyvään selkeään asiaan ja asettaa siihen sitten selkeät säännöt. Muutama esimerkki. Me näemme koko ajan, että internetissä on äh, tällaisia äh, ei kovinkaan vakavia, vakavasti otettavia äh, palveluntarjoajia. Ja sen vuoksi täytyy olla hyvin selvää, että kun kuluttaja ostaa jotain netin kautta tai kun hän surffaa internetissä – että on olemassa tietyt säännöt. Sen vuoksi meidän täytyisi suojella kuluttaja-artikkelissa 11 kohdassa 1 kun puhutaan näistä etäostoista internetin kautta, että me hyvin selkeästi toisimme esiin ne säännöt, joiden pohjalta toimitaan. Esimerkiksi no, maksut, sehän on selvää, että, että ostaja maksaa ja että maksettuaan ja varmistettuaan tilauksensa, niin silloin vasta tämä tilaus on sitova. Eli meidän täytyy suojella kuluttajaa näiltä vähemmän vakavasti otettavilta myyjiltä. Meidän täytyy huomioida kaikki ne vaikutukset, mitä nettikaupalla on. Ja tästä täytyy puhua sen vuoksi, että tämä on hyvin äh, ajankohtainen ja aika arkakin äh, aihe. Meidän täytyy suojella kuluttajaa näiltä huonoilta myyjiltä ja meidän täytyy huolehtia siitä, äh, että myös myyjä voi olla varma siitä, että hän saa rahansa, niin että tämä ei olisi tällaista hyvin epävarma ja epäselvää. Ja esimerkiksi palautusoikeus on yksi tärkeä asia, mutta senkin täytyy olla taloudellisesti mahdollista ja kan, tavallaan kannattavaa myös tälle myyjälle. Kiitos. Okay. Well, Mrs. Reuterberg did signal right at the very last minute, and since Mr. Ari... Kun herra Arias ei ole paikalla, annan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 Kiitos. We're not getting the chat translation. Tällä hetkellä on tulkkausongelma, tiettyjä teknisiä ongelmia. Pahoittelemme. Yes, no problem. Tak, ja mam <laughs> Pitäisikö minun aloittaa uudestaan? Minä haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että edellisessä parlamentissa hyväksymme mietinnön, jossa oli yhteinen ehdotus online-kaupan mallisopimuksista. Ne, jotka mallisopimuksia tarjoaisivat, muodostaisivat ryhmän, jolla olisi oikeus tällaiseen luotettavuusmerkintään. Ja ne, jotka tarjosivat toisenlaisia sopimuksia, olisivat velvoitetta ja kertomaan, miten heidän sopimuksensa poikkeaa mallisopimuksesta. Toinen tekijä, jolla pyrittiin lisäämään luotettavuutta ja uskottavuutta, oli jonkinlainen eurooppalainen luotettavuutta asettava merkintä, joka annettaisiin kauppiaille, jotka ovat, ovat olleet markkinoilla tietynkin aikaa. Siinä oli muitakin kriteerejä. Ja kuluttajajärjestöjen pitäisi sitten valvoa, esityisikö merkin suhteen väärinkäytöksiä. Sitten on olemassa myös internetin käytön ää, käyttäytymissäännöt. Sekin on vain kysymys ja minusta on myönteistä, että komission jäsen Redding suhtautuu tähän asiaan vakavasti, työskentelee asian parissa ja ehkä tässä mietinnössä pitäisi viitata myös tuohon. Kiitos. Toivon, että otatte nämä asiat esiin Rova Redingin kanssa, joka tulee tänne tunnin kuluttua. Ei kun anteeksi, komission jäsen Cruz, niin minä tässä nyt hieman sekoilin. Tässä oli tällainen pieni flashback iski, koskapa Mrs. Redding on kuitenkin hyvin tärkeä osa meidän elämäämme. No niin, niin mutta siis jo komission jäsen Cruz tulee tänne puoli 12. No, ää, herra Pronk Äh, on nyt sitten, saa puhua melkein Redingin. Annetaan hänelle nyt sitten puheenvuoro. Uh, thank you, uh, Chairman. Um, I, I, I don't... Ki- kiitos, puheenjohtaja. Tällä hetkellä emme voi sanoa kauhean paljon. Ensiksi haluaisin mainitella herra Schwabia. Voin puhua ainoastaan latinaa tämä Magnus Opus, merkittävä teos. Komissio tietää, kuinka hankalaa on työskennellä näiden monen oikeudellisen välinen kanssa, niputtaa niitä. Herra Schwab on onnistuneesti pyrkinyt muuttamaan niitä sillä tavalla, kun parlamentti on toivonut. Ja tavallaan myös samalla linjalla kuin mitä komission jäsen täällä puhui tässä valiokunnassa. Tässä on erinomainen keskustelun alku. Ymmärrämme tietysti kaikkia jäseniä, jotka ovat esittäneet kommentteja yksityiskohdista. Täällä on paljon, satoja yksityiskohtia, kaikki tärkeitä kuluttajalle. Ja bisnekselle myös. selvä on, että keskustelua yksityiskohdista tullaan käymään vielä runsaasti. Entä mitä tulee tähän mietinnössä tehtyyn uudelleen kohdentamiseen? Tässä keskitytään merkittävimpiin sisämarkkinakysymyksiin, kuten komission jäsenkin puheessaan totesi. On joitakin asioita, joissa esittelijä menee alkuperäistä ehdotusta pitemmälle. Yksi esimerkki siitä on tämä harkintajan pidentäminen vuoteen kolmesta kuukaudesta. Tällä on muitakin asioita, mutta ei liikaa. Jossa on tapahtunut muutoksia, jotka ovat vähemmän hyviä kuluttajille. Ja yksi on sähköposti, joka on sollittu pois kestävän viestikeinon määritelmästä ja tämä saattaa ehkäistä kuluttajia vetäytymästä sähköpostin kautta tehdyistä kaupoista. Tähän pitää vielä palata. Yleisesti lähestymistapa on hyvä palaisin vielä siihen, mitä komission jäsen puheessaan. Meidän täytyy löytää tasapaino. Myyjien bisneksen ja kuluttajien välillä. Sitä pitää unohtaa. Hallituksia tulee vielä paljon, erityisesti e-kaupan alueella. Jotkut maat ovat mahdollista tarjontaa jo jonnekin yritysten suunnalta ollenkaan, erityisesti uusissa jäsenmaissa, mutta myös pienet markkinat ovat suljettuja. Kuluttajan oikeudet eivät ole niin arvokkaita, kun ei saa edes tuotteesta tarjouksia. Tätä ei sovi unohtaa. Kuluttajan oikeuksia, komission täysin puoltaa kuluttajan oikeuksia kyllä. Lopuksi yksi kommentti. Aikatauluhan on täysin parlamentin käsissä. Ja sen tulee käyttää niin paljon aikaa kuin se tarvitsee pohtiakseen hyvin tätä mietintöä toisaalta. Tässä on toinenkin lainsäädäntövallan käyttäjä, neuvosto. Ei ole koskaan järkevää edetä liian hitaasti neuvostoa verrattuna. Sen haluaisin vain sanoa. Sillä vuorovaikutus lainsäädäntövallan käyttäjien kesken on myös tärkeää. Muuten toinen saattaa edetä toista nopeammin ja saattaa, toinen saattaa sitten joutua tehtyjen päätösten eteen. Uh, uh, uh, Kiitoksia Bartu tästä ähm, myönteisestä ja rohkaisevasta lähestymistavasta ja vastauksesta. Seuraavaksi pyytäisin herra Crespoa neuvostosta antamaan näkemyksensä ja mm, myös ajatuksensa siitä, voitaisiinko meidän aikataulujen yhteensovittaa neuvoston ja parlamentin työn välillä. Herra Crespo. Eh, muchas gracias. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, puheenvuorosta. No, me emme halua lähteä mihinkään kilpajuoksuun tässä parlamentin kanssa, mutta minä rajoitun tässä vain kertomaan nyt teille työn tilasta neuvostossa tällä hetkellä tämän asian osalta. Tammikuussahan teille jo kerroinkin asioista ja tämän jälkeen työryhmä on kokoontunut usean otteeseen. Olemme yrittäneet saada kassaan jäsenvaltioiden näkemykset direktiivin lukujen osalta, paitsi lukuvitosesta. Koko tämän, tämän aikana meillä on ollut mahdollisuus huomata, kuinka paljon joka vaiheessa ongelmia oli maksimiharmonisoinnin soveltamiselle – jokaisessa luvussa. Te tiedätte kyllä nämä ongelmat, koska olette arvioineet niitä tässä marraskuun ja tammikuun välillä ja meille kävi vähän samalla tavalla puheenjohtajavaltion pohjatyön osalta olemme yrittäneet myös kaikin tavoin yrittää saada selville, mitä toimielimissä on tapahtunut kaikkien näiden kuukausien aikana ja eri virastoissa ja elimissä. Olemme saaneet Ekosokin lausunnon, kiitämme siitä ja Ekosakhan on täällä paikalla. Olemme myös tämän valiokunnan kannan ottaneet huomioon, samoin kuin jurivaliokunnan kannan. Olemme kuulleet hyvin tarkasti kaikkia eri osapuolia erilaisissa kuulemistilaisuuksissa. Olemme tämän lisäksi kuulleet myös kansallisten parlamenttien näkemyksiä ja lopuksi myös kuulleet erittäin suurella mielenkiinnolla komission varapuheenjohtajan Rova Redingin ehdotuksia. Olemme syvällisesti pohtineet tätä asiaa kaikkien näiden eri näkemysten pohjalta ja olemme ministerikokouksessa Olemme halunneet kuulla ministeriltä, mitkä asiat olisivat tässä kaikista tärkeimpiä. Tämä keskustelu käytiin nyt e, viime viikolla ja tässä keskustelussa esitettiin kolme kysymystä. Ensinnäkin kysyttiin, onko direkti, pitäisikö direktiivin ohjenuorana olla tämä ehdotettu maksimiharmonisointi vai olisiko parempi, että olisi tällainen seka lähestymistapa tässä, tällä hetkellä enemmistö jäsenvaltioista on tällaisen pragmaattisen sekalähestymistavan puolella, jos analysoidaan kaikki nämä eri luvut. Sitten kyse kysyttiin, minkä verran harmonisointia haluttaisiin, minkälai, minkäkinlaiselle sopimuksille Halutaanko minimiharmonisointia face-to-face-kaupankäynnille ja maksimiharmonisointia etämyynnille jotka, ja sopimuksille, jotka luodaan myyntipalkkojen ulkopuolella. No enemmistö halusi erilaisen ö, järjestelmän riippuen sopimustyypistä. Lopuksi kysyttiin ministeriltä, pitäisikö harmonisoida sopimuksia edeltävät tiedot ennen etämyyntäsopimuksia ja sopimuksia, jotka tehdään kauppapaikan ulkopuolella? Ja voisivatko jäsenvaltiot esittää tiukempia tiedotusvaatimuksia. No, tässä oli sopimusta edeltävän tiedotuksen osalta erilaisia näkemyksiä loppupuheenjohtajuuskaudella me tulemme tekemään yhteistyötä tulevan puheenjohtajavaltion Belgian kanssa. Toivotamme sille suurta menestystä näinä hyvin vaikeina aikoina Belgian kannalta. Ja me tulemme työstämään konsolidoitua ehdotustekstiä, joka toivottavasti auttaa meitä etenemään asian suhteen. Kiitän puheenvuorosta. Uh, well, I'd like to, uh, thank you. Haluaisin kiittää teitä, herra Crespo, oikein kovasti, että tulitte tänne tapaamiseen ja että halusitte päivittää tätä asiaa. Tämä on kenties viimeinen kerta, kun olette täällä puheenjohtajavaltion edustajana, joten todella kiittäisin teitä sitoumuksestanne meidän työhömme. Mm, jäsenet arvostavat kovasti sitä, että tulette paikalle tänne. Andres Schwab haluaa käyttää vielä puheenvuoron lopuksi. Mutta vastauksena komissiolle, niin sanoisin, että neuvoston ja meidän näkemyksemme ovat suurin piirtein samalla tasolla tässä. Ja te varmastikin olette myös huomannut, että tässä on tehty lähesty, läheistä yhteistyötä esittelijän kanssa. Tämä keskustelu, jota käytiin, se oli julkista ja sihteeristö avainkohdat siitä kirjasi englanniksi kylläkin. Ehkä se nyt ei ole mitenkään sanatarkka pöytäkirjaan, mutta kenties olisi hyvä nähdä siinä, mitä eri jäsenvaltiot olivat mieltä asioista. Toivottavasti puheenjohtajavaltio tekee vielä läheisempää yhteistyötä esittelijän kanssa joidenkin asian osalta, koska olisi hyvä, jos päästäisiin kompromisseihin ja olisi hyvä nyt tässä saattaa samoille linjoille meidän työmme tämän tärkeän asian suhteen ja saada konsolidoitu teksti. Lopuksi vielä Andres Schwabille puheenvuoro. Hän voi vetää langat yhteen tässä ja hieman kommentoida myös aikataulua. Ole hyvä. Ja, Dank, mal äh, von Seite äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Ensinnäkin suurkiitos kaikille kollegoille, jotka todellakin ovat paneutuneet tähän asiaan, vaikkakin aikataulu on ollut hyvin tiukka. Mutta me tulemme jatkamaan tätä edelleen, samoin myös komission kanssa aikataulusta. Minun aikatauluni näyttää siltä, että 23.6. esittelen toisen lopullisen osan tästä joka tarkoittaa sitä, että kaksi viikkoa myöhemmin heinäkuussa meillä on mahdollisuus keskustella molemmista osista. Ja sitten meillä on nippanappa kaksi kuukautta aikaa tehdä tarkistuksia. Mikäli te haluatte, että tarkistusten määräajan määräaika olisi joustavampi, se sopii kyllä minulle. Minusta on kaikkein tärkeintä, että teemme hyvää työtä. Joten siltä osin voin täysin tukea teidän toiveitanne aikataulun suhteen. Toisekseen tämä on työ, joka tulee koko ko- koostumaan ja riippumaan hyvin monista yksityiskohdista, jopa pilkuista ja pisteistä. Joten siksi ymmärrän, että tämä, tätä on mahdollista parantaa hyvinkin paljon. Ja ensimmäinen luku, läpiluku ei välttämättä vielä kerro kaikkea. Mutta yksi asia on selvä. Me emme saa kaikkea mukaan. Me emme voi ottaa erilaisia äh, sääntöjä kaikille ja, ja minimi, ottaen kuitenkin huomioon minimisäätelyn, joten meidän täytyy ymmärtää, että meidän täytyisi saada sellainen äh, paperi aikaiseksi, joka tyydyttäisi mahdollisimman monia. Mutta ihmeainetta ei ole. Meidän täytyy asettaa tiettyjä painepisteitä. Ja tämä, mitä kollega Kreutzmann sanoi siitä, että sääntöjen avoimuus hyödyttää kaikkia, vaikkakaan ne eivät aina olisi kaikkien jäsenvaltioiden tason yläpuolella. Totta, mutta tämä ei aina ole saavutettavissa. Ja sen vuoksi minun ehdotukseni on mielestäni jo kohtuullisen avoin, mutta ehdottaisin, että tässä äh, sateenvarjo- tai kattodirektiivissä, sellaisena kuin sen olen tänään esittänyt, äh, tässä äh, luvussa kaksi, jossa on kysymys tätä etämyynnistä ja muista, että se otettaisiin täysin mukaan. Sitten meillä jää direktiivi luvulle neljä, jossa on kysymys kulutustavaroiden miinusta, ja sitten otamme luvun viisi. Ja näissä kahdessa luvussa minä suosittelen ihan käytännön syistä, että otamme sieltä ne asiat esiin, joista me voimme sopia, ja ankkuroimme ne sitten puitedirektiiviin niin, että meillä on olemassa tietty minimidirektiivi, niin että jätämme minimidirektiivin sen, mikä sinne kuuluu. Ja toki sinnekin voidaan tehdä vielä muutoksia. Mutta minä en ole ehdottanut sinne mitään muutoksia, koska minusta sisämarkkinoiden tavoitteen tulisi olla se, että siirrymme toiveista toteutukseen. Ja meidän täytyy nyt olla realistisia myös siitä, sen suhteen, mitä neuvostossa on keskusteltu ja mitä julkisuudessa on keskusteltu suuren yleisön joukossa. Eli kaikkein parasta on jättää tietyt asiat jäsenvaltioille niin, että siellä on joustavuutta ja sitten kuitenkin yhdistetään ja, ja harmonisoidaan se, mikä on tärkeää. Mutta toki on vaikeata kumartaa yhdelle ja pyllistää toiselle. Mutta tässä ehdotuksessa on tärkeää esimerkiksi huomioida palautusoikeus, myyntipaikka ja, ja toinen osa tästä ehdotuksesta luvut 4 ja 5 käsittelevät niitä aiheita ja asioita, joita olemme ottaneet, jotka voimme ottaa erilleen direktiivistä. Edustaja Turunen, ikävä kyllä minun täytyy sanoa teille, että eh, en nyt eh, tätä vihreätä väriä tähän valinnut eh, vihreän ryhmän perusteella. Onhan täällä ihan kauniita vihreitä paitojakin rouvilla päällä. Mutta joka tapauksessa tärkeintä on se, että me saamme painopisteen oikein. Ja jos me haluamme tätä vielä monimutkaistaa, mehän olemme puhuneet tästä jo varjoesittelijöiden kanssa, Toki olen samaa mieltä kanssanne, olisi parempaa, että meillä olisi yksi yhteinen direktiivi, joka säätelisi kaikkea. Ja ajattelinkin tätä alun perin. Ajattelin, että tähän äh, kohtaan neljä laittaisin kaikki mahdolliset äh, harmonisoinnit ja niin edelleen. Mutta pelkäsin kuitenkin, että äh, tämä vaikeuttaisi valiokunnassa keskusteluita ja sitten keskustelua ei kyettäisi enää valvomaan millään tavalla, vaan kaikki takertuisivat yksityiskohtiin. Eli meidän täytyy tehdä sillä tavalla, että joko jätämme tietyt asiat tänne minimidirektiivin syliin, tai sitten me siirrämme ne tähän katto- tai, tai sateenvarjodirektiiviin. Meidän täytyy tehdä valintoja. Tässä on nyt koko joukko kaikennäköisiä yksityiskohtia, joita en voi nyt käsitellä tässä yhteydessä, mutta ehkä kuitenkin tästä, mitä Harbour puhui tästä rahoitusdirektiivistä. Ähm, tässä on tiettyjä sääntöjä jo. Äh, talousasioiden valiokunnan kollegat ovat tätä käsitelleet, äh, mutta rahoituspalveludirektiivi äh, ei säätele asioita, jotka ovat alle 200 euron arvoisia. Joten sitten meillä on tämä Solvensi 2-direktiivi vuodelta 2005. En nyt lähde teille kertomaan näitä teknisiä yksityiskohtia. Te voitte kaikki itse katsoa niitä lähemmin. 23. kesäkuuta esittelen teille äh, tämän toisen osan. Toivon mukaan voin sen äh, teille toimittaa jo hieman aikaisemmin, mutta kaikki tämä riippuu siitä myös, että miten minun äh, toimistoni kykenee tekemään ja miten sihteeristä toimii ja millä tavalla käännökset saadaan ajoissa – ja toivon, että esimerkiksi Ranskankin käännös on silloin oikea, mutta minä olen valmis keskustelemaan aina ja joka paikassa ja olen valmis ottamaan vastaan myös kriittisiä näkökulmia. Kiitos. Kiitoksia, että olet johdattanut tätä työtä näin pitkälle. Aikataulun osalta sinun ja varjoesittelijöiden täytyy tehdä sihteeristä kanssa yhteistyötä niin, että tehdään loppuehdotuksia tässä kollegoilta tuli ehdotus, että olisi vielä ulkoisen kuulemisenkin mahdollisuus. Jätän tämän sinun pohdittavaksesi ja kenties myös tällainen workshop varsinaisten kokousten ulkopuolelle, mutta jätän tämän sinulle nyt. 23. kesäkuuta yritämme varmistaa sen, että meillä on mm, silloin huomattavasti aikaa niin tämän päivän kuin tulevan työsekin käsittelyyn. Ja silloin meillä on jo selvitä aikataulusta. Kiitoksia ja kiitoksia eh, eritoten tässä komissiolle ja neuvostolle niiden panoksesta. Haluaisin siirtyä seuraavaksi, anteeksi Rova Rylle, hieman tässä herra Jyväniä, Jyvänin eh, puheaikakin vien pois, mutta Rouva Ryyle on oikein kovasti tehnyt talousarvio mietinnön osalta työtä ja hän haluaisi esitellä meille tämän pilottihanke ja ennakoivien toimien ohjelman. Ja otamme tämän nyt ensin, olkaa hyvä. Ja voisitteko muut poistua täältä, jotka lähdette niin hiljaisesti? Ihan lyhykäisesti, niin että te tiedätte, miltä keskustelu budjetista tällä hetkellä näyttää. Meillä on uusi menettelytapa Lissabonin sopimuksen myötä ja myöhäisen komission nimittämisen myötä. Sen vuoksi me tulemme valiokunnassa käsittelemään asioita kahdessa vaiheessa. Ensinnäkin tänään, kuten sovimme koordinaattoreiden kokouksissa, eh, meillä on mahdollisuus esittää budjettivaliokunnalle ehdotuksia pilottiprojekteista, jotka esitetään sitten edelleen komissiolle, jotka komissio tutkii ja sitten komissio kertoo oman kantansa niistä. Eli tässä on nyt kysymys eh, Pilot Projects in Preparatory Action. Ja sitten äh, syyskuussa äh, äänestämme äh, koko budjettista ja kaikista budjettikohdista, jotka koskevat meitä. Mutta valmistelun kannalta olisi ihan järkevää tänään jo selvittää, miten toimitaan näiden pilottiprojektien parissa ja millä tavalla tämä saadaan mukaan budjettiin ja esiteltyä komissiolle. Minä ehdottaisin valiokunnalle kolmea toimea. Ensinnäkin pilottiprojekti Single Market Forumille. Näinhän me päätimme, muistan, että esittelijä oli edustaja Tun, ja silloin päätimme, että teemme ehdotuksen aiheesta ja sitten teemme täydentäviä e- ehdotuksia sisämarkkinoista ja ennen kaikkea Grekin mietinnöstä. Ja ehdotamme budjettikohtaa 200 000 euroa tälle koko asialle. Eli siis tässä on kysymys nyt kuluttajien ja ihmisten turhautumiseen sisämarkkinoihin. Eli tekisimme tutkimuksen, jossa katsottaisiin, mihin asioihin ihmiset ovat tuskastuneet ja kyllästyneet, kaikki mikä liittyy sisämarkkinoiden toimivuuteen. Ja me voisimme nyt tässä ensinnäkin nämä kaksi asiaa ottaa erikseen – esittää ne komissiolle erikseen ja sitten saada komissiolta siihen reaktio ja sitten voisimme yhdistää ne. Ja sitten on kysymys valmistelevista toimista. Odottakaa nyt, mikä se nyt olikaan. Mikä tämä nyt olikaan? Niin, scoreboards. Joo, tämä tulostaulu. Tästä on myös edustaja Heidin mietintö aiheesta. Ei tässä nyt sen enempää ole eh, kysymys, että tämä vain pitäisi esittää nämä ehdotukset pilottiprojekteiksi huomenna kello 12 mennessä ja sitten syyskuussa äänestämme. I don't think we need any discussion on that, uh, really. Uh, meidän varmaankaan tästä tarvitse käydä keskustelua, koska nämä ehdotukset menevät nyt komissiolle Single Market Forum, sitten miten, miten kuluttajat ovat tyytyväisiä, mitä turhautumia heillä on ja niin edelleen. Ja sitten vielä kuluttajapolitiikan äh, hallintomenetelmät, äh, tulostaulukko. Äh, David Marriott on täällä hyvä juttu, koska hän tulee tiukasti seuraamaan näitä hankkeita. Ja sitten meillä on mahdollisuus tietysti äänestää näistä, kun ne syyskuussa palavat meille. Emme keskustele niistä nyt, vaan päästämme ne tähän homman mukaan. Oletteko te, herra Fantikamp, yhtä mieltä tästä? En ole eri mieltä ehdotusta sen kanssa. Sitten ei tarvitse keskustella enempää. Meidän ryhmässä me olemme ehdotuksen kanssa samaa mieltä, mutta meillä on yksi kommentti toisesta ehdotuksesta, jossa sanotaan, että 20 suurimman tyytymättömyyden aiheuttaa joukossa kansalaisten keskuudessa. Siihen me halusin listaa kuluttajan lisäksi myös business, yritykset, erityisesti pk-yritykset. Jos tämä voitaisiin liittää siihen, niin me saisimme kattavamman näkemyksen pilottiprojekteista. En halua mitenkään häiritä julkista rauhaa, mutta tällä on tällainen poliittinen pointti, jonka haluaisin esittää. Minä tuen tätä täysin. Ja pyytäisin ymmärtämystä, koska meidän piti toimia todella nopeasti ja sen vuoksi emme ehtineet ehkäpä perusteellisesti keskustella tätä. Ja sen vuoksi onkin erittäin hyvä aina ottaa se esiin valiokunnassa, jolloin asioihin löytyy korjauksia ja täydennyksiä. Joten eh, en ole välttämättä eh, ehtinyt tätä niin eh, hyvin keskustella, joten kiitokset tästä ehdotuksesta. Uh, no varmaan voimme lisätä pk-yritykset tähän ja komissiollekin tämä varmaankin passaisi koska silloin myös yrityspääosaston kollegatkin otetaan tähän hommaan mukaan ja levitämme työtä komission keskuudessa vielä leveämmällekin. Kiitoksia herra van der Kamp tästä. Sitten menemme uuden, toisen uuden hankkeen lanseeraukseen. Herra Juvain johtaa tätä valiokuntavoitteista mietintöä ja tämä vie meidät hieman uusille vesille. Meillä on ollut asetuksia mainonnasta, eritoten epäreilusta kaupallisista menetelmistä. Emme ole yksityiskohtaisesti tätä takastelleet ja herra Juvain haluaa nyt jonkinlaisia suuntaviivoja tässä asettaa meille. Ja jos meillä on aikaa, no 25 minuuttia on kyllä, kyllä sen pitäisi riittää, niin varjoesittelijät, onko herra Bansari, Bansari onko hän täällä? Herra Rochefort on taatusti paikalla. En tiedä, kuka vihreistä tässä nyt varjostaa tätä. Roy McCarkin on täällä ja herra Dion ei ole paikalla. Mutta kenties herra Trantafylidis sanoo sanasensa tästä. Eli vihreät ja sosiaalidemokraatit voivat nimittää jonkun tässä puhumaan, mutta sillä välin herra Juven varmaan haluaisi tämän mielenkiintoisen valiokunta-aloitteisen mietinnön osalta kertoa näkemyksensä. Kiitos puheenjohtaja. Mietinnön otsakkeena on mainonnan vaikutus kuluttajan käyttäytymiseen. Ennen kuin menen sisältöön, pari sanaa aikataulusta aikataulu ensin. Tarkoituksena on, että mietintö käsiteltäisiin IMKossa heinäkuussa 12. Heinäkuuta on annettu minulle päivämääräksi IMKon takarajatarkistuksiin – syyskuun alussa ja äänestys loka- tai marraskuussa. Lausunto tulee naisvaliokunnasta ja, ja IMCO on pyytänyt parlamentin palvelulta kahta briefausnottia. Yksi koske mainonnan täytäntöönpanoa normeja liittyen laittomiin vilpillisiin kaupankäyntikeinoihin ja sitten ää, äh, vilpillisen mainotaan internetillä. Ja heinäkuun alussa saatte nämä briefaukset. Ja tämä tulee sitten osana mietinnön esittelyaikataulua. Ja nyt sisältöön, puheenjohtaja. Tämä on laaja ja monimutkainen asia. Ja ensi viikolla on tapaaminen varjoesittelijöiden kanssa ensimmäistä kertaa ja, ja sitä ennen esitelisi pari asiaa. Minusta täytyy painottaa mainostaan sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia kuluttajien käyttäytymiseen. Vaikutukset eivät ole ainoastaan kielteisiä. Myönteistä on paitsi se, että mainos tavallaan voitelee kaupallista toimintaa ja tekee taloudellista kilpailumaan stimuloi innovointia ja mahdollistaa valinnan kuluttajalle. Mainonnalla voi olla myös kielteisiä vaikutuksia kuluttajien käytäntämiseen. Kaikki laittomat käytännöt, vi- aggressiiviset ja vilpilliset mainonnat. Ja sitten tämä mainonnan tämä tila laissa merkityksessä Äh, fyysisessä ympäristössä ja yksityiselämässä spämmäys. Ja kielteisiä vaikutuksia kilpailu voi olla, jos monen on määrä on liian suuri, se voi olla myös markkinoille pääsyn este. Toisin sanoen, Mainotaan yhtäältä tekijä, joka vai, ää, äh, mahdollistaa hallitsevan markkina-aseman horjuttamisen, mutta jos markkinoille pääsy mainontabudjetin suhteen on merkittävä samalla este. Ja tietysti nämä alttiissa asemassa olevat ryhmät, esimerkiksi lapset, ylivelkaantuneet, väestöryhmät, jotka voivat kärsiä mainonnan kielteisestä vaikutuksesta heidän käyttäytymiseen. Toinen asia, kolmas asia on tämä syvällinen muutos mediateluonteessa kysymys uudesta informaatioteknologiasta, viestintäteknologiasta ja uudet mainonnan keinot, joita emme voineet kuvitellakaan pari vuotta sitten. Nämä sosiaaliset verkostot, esimerkiksi Facebook, on mahdollisuuksia tunkeutua yksityiselämään mainonnan kautta ja keinoin, jota emme ennen voineet kuvitella. Voidaan ajatella, että yritys avaa Facebook-profiileja, ja kun tämä profiili on avattu, he pääsevät kiinni yksityishenkilöiden verkoston kokonaisuuteen, ja tämä on sellaista mainota, joka tunkeutuu ihmisten elämään, eikä ole mitenkään sääntöjen mukaista. Esimerkiksi kun me nämä äh, triple Paket, esimerkiksi internetpuhelin, TV, voidaan ajatella, että että internet-navigointi on luonut, on antanut tietoa ja mainosta ja mainostaa teidän tv niin sen, niiden makutottumusten pohjalta, jota internet-käyttäjä on paljastanut me myös kuvitella, että kun te käytte puhelinkeskustelun, avainsanoja voidaan tunnistaa. Jos te käytte puhelinkeskustelua esimerkiksi pizzasta, niin näissä muissa tiedotusvälineissä, TVstä internetissä esiintyy pizzamainoksia, vaikka sitä on puhuttu vaan puhelimessa Google tällä hetkellä, kuten muutkin yritykset tarkastelevat ja arvioivat keskustelussa käytettyjä sanoja vaikuttaakseen mainontaan. Joten mainonta tunkeutuu yhä syvemmälle yksityiselämään. Ja tässä vaikutusmietinnössä pitää keskittyä kysymyksiin, joita tähän mennessä ei ole esitetty. E -e jotkut pitkään keskusteltu asiat on otettu hyvin huomioon esimerkiksi – esimerkiksi vilpillistä kilpailua käsittelevässä direktiivissä, joka on hyvin älykäs. Emme kestä, estä näitä kysymyksiä uudelleen, vaan uusia kysymyksiä, ja siitä löytyy mietinnön fokus aikaisemmin käsittelemättömiin kysymyksiin liittyen tiedotusvälineisiin. me aggressiivista mainontaa sääteleviin olemassa oleviin keinoihin ja painotamme olemassa olevien keinojen relevanssia. Sitten itsesäätely. Itsesäätely on kiinnostava kysymys, mutta, mutta hyvin heterogeeninen markkinoilla. Ja itsesäätelyn heterogeenisyys kysymys kannattaa ottaa esille. Tämä on siis äärimmäisen monimutkainen ja hyvin medusamainen teema sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta kannattaa ottaa kysymyksiä, joita ei aikaisemmin ole esitetty, vaikka meillä ei ole teknisiä ratkaisukeinoja aina, kun olen asiantuntijoiden kanssa ottanut esille uusia kysymyksiä, eli nämä piilomainonta internetissä. Asiantuntijat eivät ole vielä löytäneet vastauksia, mutta kysymys kannattaa herättää kätkettyä mainontaa, esimerkiksi sellainen mainonta, jossa joku yritys luo internetillä tällaista puhetta, manipuloitua per, perinää. Ja usein sitten ihmiset kielteisiä mielipiteitä jostain tuotteista tai myönteisiä. Tämä uusi mainonnan kaava, formula, jota ei ole vielä katettu. Tässä näitä eri näkökohtia, joita haluaisin ottaa esille. on tietysti käsikädessä muiden ryhmien esittelyiden Uh, well, thank you very much indeed, Mr. Chauvin. And I mean, I agree with you very much that it will be... Kiitoksia. Olen yhtä mieltä kansanne siitä, että me tarvitsemme tämmöistä hyvin kohdennettua analyyttistä raporttia. Ja jotkut asiat, joita toitte esille mainin, mainonnan ja markkinoinnin osalta, niin tämä oli erittäin tärkeää. Tällä tulee olemaan laaja vaikutus moneen pääosastoon, tietoyhteiskuntaan ja markkinoihin ja niin edelleen. Olen iloinen, että tämän valiokunnan ystävä, Monti on täällä paikalla, ja tekin saatte kohta puheenvuoron. Nyt meillä on aikaa lyhyelle varjoesittelijöiden, aktiivisten varjoesittelijöiden puheenvuoroihin. Uh, Gebhardt, Rosborg, Ryyle, McClarkin ja Fylidis. Rova Gebhardt aloittaa. Kiitos äh, puheenjohtaja. Meidän varjoesittelijämme ikävä kyllä ei voinut olla paikalla, koska hän johtaa toista kokousta ja pyysi anteeksi sitä, että ei voi olla paikalla mutta on luonnollisesti valmis eh, keskustelemaan aiheesta. Mutta hän kuitenkin antoi minulle hieman ohjeita siitä, mitä minä eh, voisin täällä tänään sanoa. Eh, voin sanoa, että ne painopisteet, mitä meidän varjoesittelijämme mainitsi liittyen esimerkiksi uusiin kommunikaatiomahdollisuuksiin, ovat hyvin tärkeä kysymys, johon on vastattava. Ei ole kysymys ainoastaan spämeistä kuvista, vaan kysymys on kaikista muustakin, jos tavallaan tällaista popapeista, mitkä tulevat. Joten minusta te olette ihan hyvin tuoneet esiin sen, että tähän mennessä on keskusteltu aivan liian vähän tästä koska tämä tulee olemaan yhä suurempi asia tulevaisuudessa. Nämä kaikki nämä saitit, joita tarjotaan, jossa on hyvin paljon tällaista piilomainontaa ja ei aina ole edes varmaa, onko se mainontaa. Ja että se esitetään tavallaan vakavasti otettavana informaationa, jota annetaan kansalaisille. Mehän käsittelimme tätä asiaa lyhykäisesti myös lääke, lääkkeitä koskevan informaation yhteydessä ja netissä myytävien lääkkeiden yhteydessä, että on tällaista piilotettua mainontakampanjaa, joka ei kuitenkaan ole täyttä informaatiota. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että tällä asialle tehdään jotain. Te puutuitte myös kysymyksiin, jotka liittyivät esimerkiksi tietosuojaan, mikä on myös hyvin tärkeä aihe ja nimenomaan eh, nykyisessä digitaalisessa ympäristössä meidän tulisi käsitellä tätä enemmän. Ja olen hyvin iloinen siitä, että komissio selkeästi haluaa käsitellä aihetta syvemmin. Ja varmasti puhumme tästä myös komission jäsen Kruusin kanssa, mutta Reding puhui tästä myös eilen kuluttajasuojafoorumilla. Hän sanoi hyvin selkeästi, että tämä on yksi niistä pääaiheista, joihin hän puuttuu lähitulevaisuudessa tässä yhteydessä. Ja se, mitä hän esitteli puheenvuorossaan, oli hyvää. Ja minä uskon, että me kykenemme hänenkin kanssaan tekemään tässä hyvää yhteistyötä. Uh, Mr. Rochefort. Herra Rochefort. Nous sommes sur un sujet... Kiitos. on tärkeä ja luonteenomaista on, että se kehittyy erittäin nopeasti, joten kollegamme Jovanin esitys oli erinomainen. Ei kysymys ole mainosvastaisuudesta. Me tiedämme, että mainonta on yhteiskunnan, nykyyhteiskunnan luovuuden kärkeä. Tämä luovuus menee pitkälle, ehkä liiankin pitkälle, ja se täytyy pitää mielessä. Sen vain halusin sanoa, että, että tässä on kaksi peruskysymystä. Ensimmäistä puhuttiin toiseen tartuttiin hyvin lyhyesti. En, te olette tekemässä merkittävän innovaation ja Bartajuvan. Tähän mennessä yritykset levittävät verkostojen kautta informaatiota, jota ei pidetä mainostamisen, mainostamisena. Jos me integroimme tämän mainostamisen kentällä. sinä muuttuu se tapa, jolla me käsittelemme asiat. Tehdäänkö sen asian selväksi? Suurimmalla osalla suuryrityksillä on tällaisia ulkoisen viestinnän palveluja. Ihmiset, jotka valvovat ja lähettävät viestejä internetille jotka eivät ole osana yritysten markkinointi ja mainososastolle, jos me pyrimme integroimaan, niin mainososastolle täytyy pohtia, mutta päätös on merkittävä. Ja mainosbisneksen kannalta, ja nyt puhutaan perinteistä mainosnasta, me tiedämme nämä ää, äh, uusiin medioihin panostettavat summat ovat isompia summia kuin vanhat mediat. Yritykset käyttävät, lähtevät mainos sähköposteja, että Tämä on siis perinteistä mainontaa, mutta ei ole merkittävämpää kuin perinteiset formaatit. Ja toinen asia, mikä on erittäin tärkeä, e, nyt on kertettävä kysymys, riittääkö itse säätely vai tarvitaanko julkista säätelyä? Tämän päätös ei ole meidän valiokunnan tehtävänä. Mainonta on päättänyt julkisen vallan kanssa pitäytyä itsesäätelyssä, eli asiantuntijat keskenäänsä toimivat pol- poliisin ammatin sisällä. Ja täytyy herättää kysymys, onko tämä riittävää vai pitäisikö tätä muuttaa. Et tiedätte, että minä suhtaudun vähän pakkomielteisesti tähän asiaan, mutta sanonpa tämä uudestaan. Et kysymys on ainoastaan kuluttajan kouluttamisesta. Mainonta on tärkeää jos 13-14-vuotiaille kymmenessä 15 minuutissa selitetään, miten mainonta dekodataan. Se ei, ei ole mainonnan vastausta. Kysymys on medialukutaidosta, joka auttaa vastuullisen kuluttajatoiminnan. Ja haluaisin, että tämä teema olisi myöskin miettinnässä. Kiitos. Okay, I think, um, there are many interesting ideas. No, paljon mielenkiintoisia ajatuksia jo tähän on tulossa. Tästä tulee mielenkiintoinen työ, Rova Ryyle. Olen samaa mieltä siitä, tästä tulee taatusti mielenkiintoista. Mutta vielä yksi asia. Kuten herra Rochefort, olen ihan samaa mieltä siitä, että meidän tulisi kiinnittää huomiota siitä, että tässä on hyvin suuria siirtymiä finanssivirroista myös. Ja perinteiset mediat, lehdet ja radiot ynnä muut ovat joutuneet tässä aikamoisen paineen alaisiksi. Joten meidän täytyisi miettiä, eh, niiden täytyy miettiä uudenlaisia strategioita, miten ne rahoittavat toimintaansa. Mutta meidän täytyy myös huomioida omat instrumenttimme. Myös tämä parlamentti ja muut parlamentit yrittävät yhä vahvemmin eh, säädellä ja säädellen muutella eh, esimerkiksi mainosta ja informaatiota, joka liittyy mainostamiseen. Mutta silloin me ajattelemme yleensä aina perinteistä mainontaa. Ja mitä enemmän me eh, kuormitamme tavallista mainontaa eh, erilaisilla säädöksillä, sitä nopeammin nämä eh, rahavirrat siirtyvät muihin viestimiin, jossa ne saavat toimia vapaammin, jossa mitään ei säädellä, jossa ne saavat tehdä mitä ne haluavat ilman meidän vaikutustamme. Ja sen vuoksi meidän säätelijänä pitäisi ymmärtää, että tilanne on täysin muuttunut ja sen vuoksi meidän täytyisi huolehtia siitä, että me emme ole tukemassa tätä siirtymää, koska me emme halua sitä. Kiitoksia Rova ja sitten edustaja McLaughlin. Um, I think we... Kiitoksia. Kaikki, kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että mainonnan täytyy olla oikeudenmukaista ja selvää, ja se voi olla hyvin informatiivinen väline kuuluttajille samoin kuin, kuluttajille samoin kuin monille monille yrityksille. Tasapaino on avainasia. Tietysti me olemme huolissamme maidonnan vaikutuksesta eritoten lapsiin ja meidän täytyy miettiä kaikenlaisia maidonnan muotoja, eritoten niitä, jotka vaikuttavat lapsiin eniten. Meidän täytyy olla varovaisia tässä. Mainonta on valtaisa tulonlähde yrityksille, lehdistölle, TV-kanaville, ja se on tärkeää myös esimerkiksi urheilulle, joten mainonnassa voi olla myös myönteinen puoli, mutta mainonnan täytyy olla selvä. Se ei saa olla harhaan johtavaa tai yksityisyyteen tunkeutuvaa. Meidän täytyy suojella myös tässä kuluttajien valinnanvapautta, mutta meidän täytyy varmistaa myös kuluttajien luottavuus markkinoihin ja täytyy saada tyytyväisyys siihen, että mainonta ei ole yksityisyyteen tunkeutuvaa. Herra Trent Fyllidis ja sen jälkeen edustaja Schaldemose vielä. Nämä ovat viimeiset kaksi puhujaa ja sitten vielä komission puolelta lyhyt puheenvuoro ja sitten kenties me lopettamme Trent Fyllidis. Uh, Kuten sanoitte, meidän varjoistelemme ei ole paikalla, mutta olen kuullut tässä nyt niin paljon mielenkiintoisia asioita sekä esittelijältä että muilta kollegoilta, että tästä keskustelusta tulee kyllä jatkossa hyvinkin mielenkiintoinen. Mainostaminen on no, luonnos, mainokset ovat keskiössä meidän elämässämme ja sen vuoksi on hyvin tärkeää säädellä sitä oikealla tavalla. Mutta me puhumme tästä sitten uudelleen, kun De Jong, meidän varjoesittelimme, on paikalla. Tack för det. Jag ska Kiitos ihan lyhykäisesti. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että tämä on erittäin mielenkiintoinen asia ja tämä on myös asia, joka koskee ja merkitsee hyvin paljon meidän kansalaisillemme. Ja sen vuoksi on hyvin tärkeää huomioida, että tämä koskee hyvin paljon yrityksiä, mutta meidän täytyy muistaa, että loppumetreillä kuluttajat maksavat näiden mainosten hinnan, koska ne lasketaan mukaan näihin tuotteisiin. Ei minulla ole mitään mainostamista vastaan, mutta meidän täytyy ymmärtää, että se maksaa myös kuluttajille. Kaikki nämä mainokset maksavat kuluttajille. Ja useinhan nämä mainokset tulevat meille ilman, että me olemme niitä halunneet. Ja sen vuoksi meidän täytyy katsoa, kuten esittelijä sanoi, mitä me voimme tehdä tälle asialle. Se, että meille tulee mainoksia, joita me emme halua ja joita me, joista me joudumme vielä maksamaan. Ja itsesäätely, siihen minä en usko. En usko, että se voisi toimia tällä alueella, mutta se mikä toimii, äh, on nimenomaan sellainen säätely, jossa yhdessä viranomaisten ja yritysten kanssa katsomme, millä tavalla voisimme parhaalla mahdollisella tavalla hoitaa mainostamista. Well, thank you very much for your contributions and it's good. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. On hyvä, että on hyvä huomata, että niin monet kollegat ovat kiinnostuneita tästä aiheesta, mukaan lukien herra Juvin. Tästä tulee mielenkiintoista. Herra Monti, haluatteko te käyttää vielä puheenvuoron, antaa muutaman näkemyksen jonkun sellaisen näkökulmasta, joka saa tämän sitten käsin, se joutuu kenties toimimaan se pohjalta. Uh, uh, thanks very much, uh, Mr. Juvin, for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Juvin, että herätit näitä kiinnostavia kysymyksiä. Tämä pohdinta mainonnan vaikutuksesta kuluttajien on jotain, joka, jonka tulee väistämättä vaikuttaa kaikkia työtä, joka liittyy vilpillisen kilpailuun ja direktiivin. Ensi vuonna raportoidaan direktiivin soveltamisesta. Tämä kertomus sekä lykkäytyy, koska jotkut maat olivat myöhässä direktiivin täytäntöönpanossa, mutta teidän mietintänne vaikuttaa myöskin niihin suuntaviivoihin, jotka liittyvät direktiivin tulkintaan. Ne ovat online ja tämä on elävä asiakirja, jota täytyy päivittää. Ja mietintönne tulokset vaikuttavat siihen. Kaksi asiaa halusin esittää. Toinen havainto on reaktioida Rochefortin näkemyksiin. Nykyinen horisontaalinen säätely kehikko ei päde yksinomaan mainontaan. Se pätee kaikkiin kaupallisiin käytänteisiin. Juridisesti se pätee kaupalliseen tiedottamiseen kaikkiin kaupallisiin käytänteisiin internetissä. Se ehdottomasti pätee kätkettyyn mainontaan. Tämä mainos ää, toimituksellinen sisältö, jonka mainostajat ovat maksaneet nämä äh, vilpillisen kilpailun direktiivissä tällaiset kaupall, kaupallinen uutis sisältönä markkinointitiedot ovat kielletty ja nämä mustalla listalla. Meillä ei ole mitään säätelyä valkoisia alueita, mutta olemme sitä mieltä, että säännöt voitaisiin artikuloida selkeämmin. Ja, ja, ja uuden talouden ja internetin suhteen niitä pitäisi selkeyttää, ja sitä voitaisiin tehdä erityisesti suuntaviivoissa. Teidän tulokset tulet olemaan ratkaisevia tässä. Täytyy myös pitää mielessä. Toiseksi viimeiset ne asiana toteaisin. Säätelyongelmia saattaa olla. Säännöt saattavat olla vähän epäselviä, mutta erityisesti meillä on täytäntöönpano-ongelma. Ja nykyinen täytäntöönpano-verkosto, kuluttajien suojaverkosto voisi saada tietää tästä enemmän. Senhän juuri ja vilp villlistä kaupankäyntiä, kun se on rajat ylittävää. Ja lopuksi kysymys. Tämä behavioraalinen mainonta. Muistatte, meillä oli komission paperi asiasta. Ja kun me uudelleen arvioimme vilpistä kilpailua käsittelevää direktiiviä, myöskin tietosuojadirektiiviä. Kiitokset todellakin teille, herra Romantti. On ilo saada komission jäsen Reding tänne. Cruz tänne. Äh, nyt aivan lopuksi vielä tässä todetaan tässä, että että me tässä keskustelemme mainonnan vaikutuksesta kuluttajien käyttäytymiseen ja online-mainonnasta ja digitaalitoimintasuunnitelmassa tulette puhumaan myös tästä. Tarkastelette joitakin asioita, jotka liittyvät myös yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan. Ja nämä ovat asioita, joista mekin haluamme keskustella, joten on todella ilo, että äh, Giuseppe Romanti pääsi tänne uudelleen. Haluaisitteko te, herra vielä jotain lopuksi todetta? Kerrotte aikaisemmin jo aikataulustanne. Tämä vielä tiivistelen tässä näin, että määräaika käännökselle on 24. kesäkuuta 13. heinäkuuta Tätä, tästä, keskustelemme, tästä keskustelemme 8. syyskuuta määräaika tarkistuksille. 29. 30. syyskuuta keskustelemme ja sitten tavoitteena on lokakuun ensimmäinen täysistunto. Tämä vaikuttaisi aikataululta nyt. Haluatteko vielä, herra Juvään, esittää loppu kommentin asian? Ei, puheenjohtaja, täytyy vain kärjää hihata. Right, well, thank you very much indeed, and thank you to everybody who... Kiitoksia ja kiitoksia kaikille, jotka antavat oman panoksensa tähän. Kuten aikaisemmin totesin, on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi tänne komission jäsen Nelly Cruz, joka on digitaaliagendasta vastaava komission jäsen. Ja ensimmäistä kertaa tulette tänne valiokuntaan. Tervetuloa. Tiedän, että kuluttajien edut ja yhteismarkkinakysymykset ovat vahvasti osa myös teidän salkkuanne. Ja teillä on äärimmäisen haastava ja mielenkiintoinen kausi nyt edessänne. Olemme nähneet teidän digitaaliagendanne ja olemme jakaneet myös kopioita tästä kollegoille. Tiedän, että puhutte täällä tänään erityisesti lähitulevaisuuden työohjelmasta, jossa me toivon mukaan olemme tietyllä tavalla mukana. Mutta jäsenet varmaan haluavat hyödyntää mahdollisuutta kysellä teiltä tästä, mutta myös jostakin muista digitaaliagendan seikoista, koska teidän työohjelmanne kuuluu joidenkin digitaaliagendan ensimmäisten osioiden lanseeraus, joten on mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksenne tästä ohjelmasta. Te aiotte tästä varmaankin puhua te meinasitte saada tässä erityislahjan komissiolta ja äh, valiokunnalta, mutta en nyt kannellutkaan sitä se Annan teille puheenvuoron ja sitten kuulemme jäsenten näkemyksiä pari-kolme kerrallaan niin, että teillä on mahdollisuus vastata kysymyksiin ja sitten lopuksi vielä voitte käyttää loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. President and, uh, honorable member. Kiitos äh, puheenjohtaja parlamentin jäsenet, tämän kokouksen lopussa toivon todellakin, että sen sijaan, että sanon arvon jäsenet, olen toki tietoinen, että te olette kuitenkin silloinkin arvon jäseniä, mutta että voisimme olla enemmänkin kavereita. Teen kaikkeni, että saisin teidät kaveruuden kannalle. Ja on erittäin tärkeää, että me teemme yhteistyötä Voin vakuuttaa teille, että minusta tuntuu nyt jo siltä, että tämä on paras salkku. Tämä on luova, innovaatinen, se on horisontaalinen, se liittyy kaikkiin sektoreihin, jotka ovat mukana tässä yhteisössämme. Se on salkku, jossa täytyy olla mukana paljon ihmisiä, jotta voisi selvitä ja menestyä. Tämän sanottua, niin en ainoastaan toivo, vaan myös haluan. Haluaisin, että sitten seuraamaan minua tällä matkalla kohti parempaa Eurooppaa. Digitaalinen agenda on siis komission tuote. Minun ei tarvitse sitä teille selittää. Muissa tapauksissa minun usein täytyy selittää, että se ei ole vain yhden komission jäsenen tuote, vaan koko komission. Minun on tehtävä tämä, koska muuten en menesty, koska kaikki kollegani ovat tässä mukana ja toimeenpanevat sitä, mistä me puhumme. Eikä tässä ole mukana ainoastaan komissio, vaan tarvitsen myös parlamentin tuen. Siksi olenkin iloinen siitä, että olen täällä ja että minulla on mahdollisuus selittää teille, mistä tässä on kysymys, mutta että voimme käydä vuoropuhetta ja että saan teidän näkemyksenne ja kerrotte, mikä teille on tärkeää. tai ainoastaan minun näkemykseni, vaan myös neuvosto ja neuvostot ovat hyvin tärkeitä. Tässä pitäisi olla tällainen yhdistelmä, jossa ponnistelemme yhdessä. Ja neuvostotkin ovat olleet hyvin tukevia ja innostuneita, kun olen heille selittänyt. Joten pidetään peukut pystyssä ja teen kaikkeni saadakseni myös teidät puolelleni. Kun sanoin, että tämä on komission ehdotus ja että tämä on komission tuote, tämä on niin kutsuttu ensimmäinen äh, presidentti Baroson aloitteiden lippulaivoista 2020 aloitteessa. Ja tämä lippulaiva lipukoon ensimmäisenä satamaan. No, digitaalinen agenda äh, keskittyy seitsemään äh, ongelma- ja ratkaisualueeseen. Tarkoittaako tämä sitä, että tässä ei ole mitään muita? Toki voimme puhua, jos niitä on, mutta tämä nyt oli se linja, millä lähdin. Selkeää kieltä, mahdollisimman realistista ja ei mikään raamattu tai puhelinluettelo. Minusta tämä on hyvin kommunikatiivinen tuote. Ongelmia on se, että digitaaliset markkinat ovat sirpaleiset, siellä on rikollisuutta, puutetta verkkoihin investoimisen puutetta, liian vähän innovaatiota ja tutkimusponnisteluita on puute äh, digitaalisesta lukutaidosta ja osaamisesta. Ja tässä on myös äh, puutetta kunnianhimossa vastata näihin erilaisiin haasteisiin. Ensinnäkin kun äh, puhutaan digitaalisista yhtenäismarkkinoista, jossa digitaaliset tuotteet voidaan markkinoida kaupallista samoin ehdoin kaikissa jäsenvaltioissa komissio arvioi tämän vuoden lopussa sen, mikä vaikutus, ja uskon, että tämä kiinnostaa myös teitä, mikä vaikutus on sähköisen kaupankäynnin direktiivillä. Tulemme kuulemaan eri osapuolia, etujärjestöjä ja keräämään palautetta ja sitten tekemään konkreettisia ehdotuksia. Sen lisäksi minä ehdotan sähköisen allekirjoituksen vahvistamista. Kun nyt puhun tästä sähköisen kaupan direktiivistä, haluaisin teidän näkemyksenne sähköisestä kaupasta ja haluaisin, että te kiinnittäisitte siihen tarpeeksi huomiota. Ajattelen tässä Pablo Arrasin mietintöä. Te puhuitte sitä eilen. Uh, to achieve a proper digital single market, we Jotta saavutamme uh, yhteiset uh, digitaaliset markkinat, meidän on avattava pääsy sisältöön. Meidän täytyy paremmin käyttää myös paremmin hyödyksi online kauppaa ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy avata online-yhteydet myös rajojen ylitse. Ja tässä täytyy keskittyä hyvin tarjouksiin hyvillä hinnoilla ja samalla huolehtia myös oikeudenmukaisesta kaupasta ja oikeuksista. Huhtikuussa järjestetyn kuulemisen jälkeen komissio on käynnistänyt työnsä puitedirektiivin parissa, johon tulee mukaan muun muassa tekijän oikeudet, lisenssit ja niin edelleen. Ja vaikutusten arviointi tulee osoittamaan kaikki mahdolliset optiot. Kuten digitaalisessa agendassa on sanottu, vuoden 2010 lopussa laadimme vihreän kirjan, jossa otetaan esiin nämä eri mahdollisuudet ja haasteet, jotka liittyvät äh, online-kaupan äh, tilanteeseen. Ja vuoden 2011 aikana sitten käymme lävitse kaiken, mitä on tapahtunut, joten me komissiossa me olemme tehneet äh, komis- komissiossa diilin siitä, että me annamme tälle selkeän mahdollisuuden, jos tämä epäonnistuu tai ei toimi. Silloin me toimimme. Ja siitä päivästä jokainen välineen mahdollisuus huomioidaan. Ja sitten arvioidaan, mikä on paras keino hoitaa tämä ongelma, koska me molemmat olemme tietoisia siitä, että ongelmat on hoidettava. digital single market. Digitaalisten yhtenäismarkkinoiden vahvistaminen rajojen ylitse on myös tärkeää, samoin kuin ää, yhtenäis, ää, SEPAN ää, vahvistaminen. Sähköinen allekirjoitus on myös tärkeä ja meidän täytyy myös äh, pyrkiä molemminpuoliseen tunnustamiseen liittyen sähköiseen äh, henkilöllisyyteen. Meidän täytyy rakentaa myös digitaalista luottamusta. Siitä meidän on oltava hyvin tietoisia, koska luottamusta ei ole tarpeeksi. Meidän täytyy äh, myös tarkistaa EUn henkilöt turvajärjestelmää niin, että kuluttajat voisivat olla luottavaisia, kun he tekevät hankintoja. Telekommunikaatiopalveluiden äh, kohdalla meidän täytyy myös saada nopeasti aikaan uusia sääntöjä. Sitten äh, yhteensopivuus ja standardit. Tässä on myös heikkouksia ainakin standardeissa. Meidän täytyy sopia myös siitä, että meillä on myös heikkouksia julkisissa hankinnoissa ja julkisten viranomaisten yhteistyössä. Sen vuoksi me tarvitsemme paremmat ICT-standardit EU-hun. Ja siinä meidän on käytettävä eurooppalaista standardidointi viranomaista ja huolehtia siitä, että ICT-standardit kehittyvät globaalisti. Komissio tulee hyväksymään jo tänä vuonna eurooppalaisen yhteensopivuusstrategian, interoperatiivisen standardin ja, ja puitteiston. Kolmanneksi luottamus ja varmuus. Meidän täytyy parantaa mahdollisuutta estää, ennaltaehkäistä, löytää ja tunnistaa mahdolliset ongelmat. Meidän täytyy toimia nopeasti. Meidän täytyy hyväksyä tarvittavat välineet ja tässä on luonnollisesti vastuu yksittäisten ja julkisten äh, välillä sekä kotona että maalla, maailmanlaajuisesti. Komissio tulee syyskuussa äh, esittämään äh, ehdotuksen tällaisesta turvallisuusvirastosta, jonka tarkoitus on puuttua nimenomaan tällaiseen kyberrikollisuuteen ja tähän henkilötieto tietoturvadirektiivi on myös asia, jonka me tulemme puuttumaan, koska informaatioyhteiskunnassa täytyy myös voida suojella ihmisten yksityisyyttä. Eikä tämä tule rajoittautumaan ainoastaan lainsäädäntötoimiin. Avoimuus, reiluus, niiden täytyy olla näitä johtavia periaatteita kaikessa. Ja minä luonnollisesti kannustan teollisuutta kehittämään kuluttajaystävällisiä äh, välineitä, jotta voidaan äh, ja, ja sit samalla me tarvitsemme viranomaisia, jotka, jotka valvovat äh, tätä myös. Neljäs asia liittyy siihen, että me tarvitsemme nopeita ja erittäin nopeita internetyhteyksiä. Digitaalisen agendan kansilehdellä on on tässä kansallisella sanomme, että vuoteen 2013 mennessä haluamme, että kaikki eurooppalaiset voivat toimia digitaalisesti. Niin, että jokainen, siis myös maaseudulla ja syrjäseuduilla. Ja, ja laajakaista, peruslaajakaista vuoteen 2013 mennessä joka paikkaan. Meidän täytyy taata universaalinen laajakaista kattavuus 13 megabaittiin per sekunti. Ja sitten myös erityisen nopeita internet yli 100 megabittiä per sekunti vuodesta 2020 yli 50 prosentille väestöstä. Ja tämän minä olen kirjoittanut tähän karttiin, korttiin. Uh, this is not only what we believe, tässä on kaikki se, mitä, mihin me uskomme, mitä me kykenemme tekemään, ja tämä on myös se, mitä meidän on tehtävä, ja te voitte arvioida minua tämän toimeenpanon perusteella. Tämä on tällainen elämä tai kuoleman kysymys. Ja jaan teille nämä. Fast and ultra fast internet access. The... siis nopea internet-pääsy kaikille. Laajakaista-asia on erittäin mielenkiintoinen. Ei ole ainoastaan digitaalinen agenda, vaan meillä on myös tämä laajakaista kommunikaatio, joka hy- hyväksytään myöhemmin tänä vuonna. Ja tämä tulee olemaan tämä yleinen puitteisto, jonka avulla me tulemme saavuttamaan nämä tavoitteet. Me tulemme ehdottamaan myös erittäin ähm, kunnianhimoisen eurooppalaisen taajuusohjelman, jossa keskitytään poliittisiin prioriteetteihin vuoteen 2015 ja asettamaan selkeitä tavoitteita, joka saattaa kuitenkin vaatia tiettyjä toimeenpanotoimia. Ja mitä tulee sitten suosituksiin seuraavan sukupolven toimiin, niin meidän täytyy pyrkiä ähm, kannustamaan myös investointeihin näissä verkoissa. Olette varmaankin samaa mieltä kanssamme siitä, että kuluttajien edut ovat äh, kaikkein tärkeimmät. Viisi alue liittyy siihen, että parannetaan eurooppalaista ICT-tutkimusta ja innovaatiota. Meidän täytyy saada enemmän yksityistä investointia äh, kumppanuuksien kautta ja meidän täytyy saada enemmän rahaa ICT-investointeihin 11 miljardiin vuoteen 2020 mennessä. Ja teemme myös esityksiä siitä, miten PK-yritykset voivat helpommin ja yksinkertaisemmin osallistua ja miten nuoret tutkijat saisivat helpommin tutkimusapurahoja. Ja tiedän, että tämä on teille hyvin mielenkiintoista. Minusta meidän täytyy huomioida se, että aika usein innovaattiset eh, ideat käynnistyvät pk-yrityksistä. Ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että sekä pk-yritykset että nuoret tutkijat voisivat osallistua helpommin ja hieman nopeammin, niin ettei olisi tätä loputonta lomakkeiden kasaa, joka täytyy täyttää ennen kuin on deals with the ICT and A. kykenee osallistumaan. ICT on etu koko unionin, koko unionille. Täällä on paljon kaikenlaisia haasteita. Energia, ikääntyvä väestö, ilmastonmuutos, liikenne, vaikka mitä. Muistuttaisin yhdestä avaintoimesta, joka alkaa meistä itsestämme. Minusta olisi järkeä siinä, että täytyy osoittaa, että oma toiminta on tärkeää, että tulee toimia sen mukaan kuin mitä puhuu kaikkein suurin haaste on se, että meillä on julkiset online-palvelut, jotka toimivat rajojen ylitse. Yhdessä jäsenvaltioiden ja komission kanssa valmistelemme uutta toimintasuunnitelmaa, joka hyväksytään vuonna 2010, jossa vastataan näihin kaikkiin päähaasteisiin seuraavan viiden vuoden aikana. Y- yhtenäismarkkinoiden tulee keskittyä enemmän kuluttajaystävällisiin palveluihin. Tällainen monimutkainen ja kunnianhimoinen agenda vaatii tehokasta toimintaa ja rakenteita. Ja me olemme eh, lähteneet, eh, me olemme laatineet tällaisen koordinoivan komission mekanismin komission ryhmässä, jossa komissio tekee läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Ja varmistamme, että meidän toimimme heijastuvat eh, kansalliselle tasolle jossa myös te, Euroopan parlamentti, olette mukana. Meillä on tällainen vuosittainen tulostaulu. Järjestämme vuosittaisen digitaalisen seminaarin, jossa EUn jäsenvaltiot, toimielimet ja eri osapuolet kootaan yhteen. Ja katsomme silloin aina, että onko asiat hoidettu niin kuin me olemme kansalaisille luvanneet sen hoitaa ja sitten raportoimme neuvostolle. Kesäkuussa esittelen väliaikaisen raportin äh, Verkkovierailu tilanteesta ja sitten näistä äh, eri hintakuiluista Ja sitten puhun äh, näiden mekanismien äh, läpinäkyvyyden puutteellisuudesta. Nyt kun puhuin Pariisissa hiljattain erässä konferenssissa, tein siellä hyvin selväksi, että uusi EUn äh, elektroniset kommunikaatiosäännöt sisältävät jo hyviä tehokkaita välineitä, jolla Eh, voimme puuttua näihin mainittuihin ongelmiin. Sanoin myös, että meidän ei tule antaa liian nopeita vastauksia ennen kuin olemme tutkineet potentiaalisia ongelmia, mikäli niitä on. Meidän ei tule olla tässä liian emotionaalisia, meidän tulee toimia järkevällä ja hyvällä tavalla, ja silloin sitä kautta me tulemme tekemään tällaisia eh, julkisia konsultointeja ennen kesätaukoa vielä ja tutkimme, tarvitaanko mitään lisäinterventioita. Haluaisin kuitenkin tuoda esiin ne aset, mitä minä eh, tulen noudattamaan. Avoimuus, sitä ei voida edes neuvotella. Eh, investointien tehokkuus avoimiin verkkoihin, se on välttämätöntä. Meidän ei tule sallia mitään, mikä diskriminoi kilpailua ja meidän tulisi antaa innovaatioille mahdollisuus kehittyä. Työntekijät analysoivat jo näiden julkisten konsultaatioiden tuloksia liittyen sähköiseen kommunikaatioon. Kuten tiedätte, tämähän käynnistettiin tässä aikaisemmin keväällä. avainkysymys on, onko äh, EUn yleisöllisillä palveluilla mitään roolia, kun pyritään äh, saavuttamaan tämä laajakaista yhteys kaikille. Tämä avoin konsultaatio on juuri päättynyt ja löytyy online meidän nettisivustoltamme. Juuri tällä hetkellä nyt äh, meillä on kiire näiden konsultaatioiden parissa ja haluan myös painottaa, että Minulla ei ole mitään äh, alustavia tietoja tie- tilanteesta. Tätä äh, nykyistä kuulemista ei voida äh, erittää poliittisesta, taloudellisesta ja rahoituksellisista tekijöistä. Olen vakuuttunut siitä, että työntekijäni tässä eivät voi lähteä edes lomille sen vuoksi, että me hoidamme tässä laajakaistaa, äh, konsultaatioita äh, ja kaikkea muuta mahdollista asiaa, mutta he onneksi työskentelevät mielellään, niin äh, eipä tässä mitään. Meidän täytyy huomioida myös pitkän aikavälin investointikannustimet ja mahdolliset tulot, mitä nämä investoinnit sitten tuovat osapuolille. Ja tämä on ehkäpä se kaikkein suurin haaste tällä hetkellä. Me tarvitsemme kaikkia pelin pelaajia. Kukaan ei voi ohittaa. Sen vuoksi on välttämätöntä, että tämä tapahtuu rakentavalla ja kunnioittavalla tavalla. Kunnioitetaan sitä, että jokaisella on oma vastuunsa ja sitä kautta pääsemme tuloksiin. Ja tulee sitten raportoimaan näistä tuloksista, jossa toivon mukaan löydämme ne keinot, millä menemme eteenpäin. Ja Tänään sanottua, niin odotan innolla teidän kysymyksiänne. Kiitokset komission jäsen tästä erittäin laaja-alaisesta uh, raportista. Lähestulkoon kaikki se, mistä puhuitte, liittyy myös meidän työhömme. Eritoten tämä viimeinen osa, jossa minulla on kunniana olla, oli kunnialla olla esittelijämme Telekom-paketissa universaalista palveluista kenties tästä kommentoin myöhemmin vielä. Kiitoksia myös näistä korteista. Muistutan jäsenille, että he tuovat nämä mukanaan joka kerta, kuin tulette valiokuntaan. Te olette ensimmäinen komission jäsen, joka antaa meille hyvin selvästi kirjoitettuna nämä tavoitteenne. Ja tämä myös... Ja tässä meillä nyt on enää puoli tuntia kysymyksille. Tarkistaisin vielä. Ehdotin, että varmistetaan, että jokaisella poliittisella ryhmällä on Ensin, ensimmäinen puheenvuoro tässä nyt. Ehdotan, että käymme ensimmäisen kyselykierroksen tässä. Ja tässä on poliittiset ryhmät Schwab, Gebhardt, Kreutzmann, Engström, McClarkin ja Trump Fyllidis rohkaisisin teitä esittämään lyhyitä kommentteja ja kysymyksiä. Ja sitten Correa de Campos, Rapti, Manders ja Juvin. Haluaako joku muu vielä käyttää? Herra Arias, selvä, esittelijämme. Tervo Turunen. Ehdottaisin, että olisitte äärimmäisen lyhytsanaisia kysymyksissänne. Ensin kuuden puheenvuoron puhujakierros ja sitten kommentoitte ja sen jälkeen vielä kuusi puheenvuoroa. Siihen täytyy lopettaa. Ja lop- vielä viimeisenä puheenjohtajan oikeutena käytän puheenvuoron. Herra Kiitokset ja kiitokset tästä kortista. Tämä on hyvin perinteinen informaation välittämistapa. Oli että todiste antaneet meille vaikka USB-tikun, muistitikun tai vaikka iPadin. No, Ensinnäkin äh, tämä äh, asiakirja on nyt, äh, kiitän sitä, että tämä on horisontaalinen, se on hienoa komissiolle. Tämä on hyvin kunnianhimoinen ja tässä te mainitsette nämä tavoitteet, ne ovat positiivisia ja me toivomme todellakin, että kykenette toteuttamaan niistä mahdollisimman monia. Minä itse haluaisin äh, lyhykäisesti puhua teidän äh, avainehdotuksestanne neljä, jossa ehdotatte, että vuoteen 2012 saataisiin tällainen vapaaehtoinen äh, väline, johon liittyy myös kuluttajien äh, oikeudet. No, tämä on hyvin äh, kunnianhimoinen aikataulu tässä valiokunnassa. Me yritämme näitä kuluttajahoikeuksia juuri nopeasti äh, viedä lävitse, mutta ei tule olla naivi. Yksinkertaista tämä ei ole. Tässä vaaditaan hyvin paljon poliittista tahtoa Euroopan tasolla, mutta äh, jotkut jäsenvaltiot saattavat kyllä tässä aiheuttaa hieman mutkia matkaan. Toiseksi eh, Eurooppa ja USA online-alalla eh, mielestäni se on hyvin selvää, mutta mielestäni tässä kuitenkin on tiettyjä rakenteellisia eroja. Eh, USAssa online-alalla on ihan erilaisia tavallaan peruuttamismahdollisuuksia, koska kaikki tapahtuu nimenomaan luottokorttien kautta, joka johtaa siihen, että amerikkalaiset paljon nopeammin ja helpommin tilaavat tavaroita, joita he eivät sitten maksakaan. Jotenkin tässä meillä on hyvin erilaisia perinteitä ja meidän täytyisi Euroopassa olla hieman realistisempia. Sitten vielä lopuksi se, että me kehittelisimme yhteistä eurooppalaista maksutilaa. Te tiedätte, että kansalaisilla on suuria ongelmia online ostamisessa nimenomaan esimerkiksi kielen kannalta. Mutta toiseksi tärkein ongelma on nimenomaan tämä maksun maksun turvallisuus, joten meidän täytyisi saada SEPA toimimaan kunnolla. Se tulisi tekemään paljon digitaalisille sisämarkkinoille. Kiitos. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia, Kiitokset ja kiitos komission jäsenelle erittäin hyvästä esityöstä, mitä te olette tehneet minä olen myös nähnyt tämän tiedonannon ja ajatellut, että tässä nyt todellakin on jo jotain konkreettista esitetty, jonka parissa voidaan sitten työskennellä edelleen. Ja tätä pidän hyvänä. Tässä on erittäin paljon asioita, joihin haluaisin puuttua, mutta otin sitä esiin vain kolme. Yksi on myös tämä numero neljä. Ja siinä te sanotte muun muassa, että te tulette tekemään ehdotuksia tai miettimään tätä, millä tavalla voitaisiin antaa tällaista kollektiivista oikeusapua. Se on erittäin tärkeää, koska tämä koskee nimenomaan kuluttajien luottamusta, kun he toimivat rajan ylitse. Millä tavalla minä saan apua ja miten saan oikeuksiani, niin jos jotakin tapahtuu, kun minä ostan jotakin rajojen ylitse. Tämä on erittäin tärkeää ja toivon, että menette tässä mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Se on kuluttajien luottamukselle tärkeää. Toinen avaintoimi, johon haluaisin puuttua, on tämä numero 10. Tästä minulla on kysymys. Tämä on hyvin mielenkiintoinen, mutta uskoakseni myös hyvin vaikeasti toteutettavissa oleva avaintoimi. Tässähän on kysymys myös ammattilaisten toimivaltuuksista ja tehän tiedätte, että äh, meidän valiokuntamme käsittelee muun muassa näitä ammattipätevyyksien myöntämistä. Joten tässä on minusta hyvin mielenkiintoinen lähestymistapa, lähestymiskanta tästä Euroopan tasolla äh, toimimisesta. Tässä on aikamoisia vuoria ylitettävänä, kun meillä on kansalliset äh, tutkinnot, jotka on ensin tunnustettava niin pitkälle kuin se nyt ylipäätään on oikeudellisesti mahdollista koko Euroopassa. Joten siis itse tämä ajatus tässä on mielenkiintoinen, mutta hankalasti toteutettava. Sitten kolmanneksi avaintoimi numero 12, jossa te pyritte itse mittaamaan omaa energiatehokkuuttanne. Se on tärkeää. Tämä on asia, josta puhutaan aivan liian vähän jos puhutaan vaikka näistä hakukoneista, hakee hakukoneella jotakin internetistä, eikö se ole kallista yksittäisille kuluttajille tai käyttäjille, mutta ylipäätään ajatellen hakukoneita, miten paljon energiaa tällainen hakukone käyttää, se on mielestäni tärkeää. Ja sen vuoksi minusta on hyvä, että te olette ottaneet myös tämän energiakysymyksen mukaan. Uh, Mr. Kreutzmann. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Groß, Sie haben ein sehr ehrgeiziges Kiitokset komission jäsen. Sain tämän korttinne ja onhan hienoa äh, tässä, kun puhutte näistä 2015, mitä te haluatte siihen mennessä saavuttaa. Tehän sanoitte, että 30 prosenttia ihmisistä ei edes käytä internetiä ollenkaan ja te haluatte, että vuoteen 2015 mennessä kaikki ihmisillä, kaikilla ihmisillä olisi pääsy laajakaistaan. Ja te haluatte myös, että me luotamme sähköiseen kauppaan ja tietosuojaan ja me tarvitsemme helpompaa internetin pääsyä, se on selvä, jotta voidaan ylipäätään hyödyntää medioita, kaikki tämä on niitä asioita, mitä te haluatte saavuttaa, ja nämä ovat asioita, joita käsitellään meidän valiokunnassammekin. Kollegat ovat käsitelleet nimenomaan kuluttajien oikeuksia, digitaalista agendaa ja niin edelleen. Ja toki me haluamme auttaa teitä saavuttamaan nämä tavoitteet, koska minä olen aina kuullut, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista vain, jos muut auttavat. Haluaisin puhua vuoden 2009 verkkovierailudirektiivistä. Äh, Tämä oli asia, joka toi hyvin paljon äh, etuja kuluttajille ja tässä Eurooppa auttoi. Tämä teki Euroopan sympaattiseksi. Nyt haluaisinkin kysyä näistä verkkovierailusta. missä tarvittaisiin lisää toimia äh, verkkovierailun suhteen? Ja millä tavalla me voisimme saada aikaan parannuksia? koska tämä verkkovierailu roaming on hyvin konkreettinen asia kansalaisille ja se tuo Euroopan edut selkeästi esiin. Thank you. Kiitos. Ensiksi haluaisin kiittää Rova komission jäsentä tästä tiedonannosta. Tämä on myönteinen lupaava tiedonanto. Odotan yhteistyötä komission kanssa tästä ajan myötä. copyrightin asteittainen muuttaminen todellisuutta vastaavaksi ja uuden teknologian mahdollisuuksien on erinomaista verkkoneutraalisuus on ydinkysymys omasta mielestäni. Vaikuttaa sille, että asetus olisi välttämätön. Siitä pitää keskustella verkkovierailut jos me, me emme hyödynnä nykyteknologiaa, emmekä me luo mitään yhteismarkkinoita, kun dataroomi maksaa tuhansia euroja Euroopassa. Useampi hyvä asiasta olen iloinen. Haluaisin esittää kysymyksen avaintoiminnasta numero viisi, eli standardien yhteiskäytettävyys. Nämä ovat avainkysymyksiä. Mutta internet kommentaattoria joukossa on huolta. Tai on huhuja, että dokumentissa aikaisemmin versio sanoi, että yhteiskäytettävyys ja avaimet standardit, nämä avoimet, tiputettiin pois. Mutta painottaa sitä, että odotamme paljon innovointia pk-yrityksiltä. Ja aidosti avoimien standardien ja, ja kohtuullisten ja syrjimättömien standardien välillä on valtava peikko yrityksillä. Pari tuhatta euroa ei ole mitään isolla yrityksellä, mutta pe- yrityksellä se vaikuttaa siihen, kiinnostavatko ne asiasta vai ei. Minusta standardien avoimuus on ydinkysymys, ehkä haluatte kommentoida sitä. Mutta yleensä jotain, niin kovasti odotan tätä case. Mrs. McLaughlin. Uh, thank you, Madam Commissioner, for your comments and for your... Kiitoksia rouva komission jäsen näistä kommenteista ja teidän päättäväisyydestä ne toteuttaa tätä agendaa. Sitä todella tarvitaan. Omassa äär, äh, äänestyspiirissäni maaseudulla. Siellä on monia, jotka todella, siellä odotetaan sitä yhtä ensimmäistä laajakaista. Tämä on avainkysymys digitaaliaikakaudella. Koko digitaaliagenda on äärimmäisen tärkeä yritysten ja ihmisten kannalta. Haluan kysyä, miten te aiotte varmistaa koko Euroopan unionin jäsenvaltiot kattavan agendan toteutumisen tasa, mahdollisimman tasapuolisella tavalla? Voimmeko me saavuttaa nämä tavoitteet vuodelle 2013 kaikille laajakaista yhteys puhuitte myös tärkeimmistä toimijoista ja ja tärkeähän tässä on nyt se suhde, joka rakennetaan suurten operaattorien kanssa. Niitä on pyydetty investoimaan teknologiaan niin, että saadaan tämä suuri laajakaista kattavuus. Samalla kuitenkin tiukennetaan budjetteja. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on tämä tasapainoinen suhde niin, että me voimme todellakin näitä tavoitteita saada toteutettua. Chairman, I would like to... Puheenjohtaja, haluaisin kiittää komission jäsentä ohjelman esittämisestä näin selkeästi. Se on niin kunnianhimoinen, että lieneekö se mahdollista toteuttaa esitetyissä aikarajoissa. Toivotan hänelle hyvää onnea. Odotan julkisen kuulemisen tulosta ja kenties kansallisten parlamenttien syötettä. Siellä tämä ohjelma koskettaa jokaisen eurooppalaisen elämää. Ja mitenhän me onnistumme tavoittamaan kaikki kansalaiset? tapauksessa me odotamme kaikkia aloitteita tästä aiheesta ja, ja pyrimme kantamaan kortemme kekoon, kun karavaani etenee. I think we only have 20 minutes left. Um, no kollegat, on enää 20 minuuttia. Kenties komission jäsen voi nyt antaa neljä vastausta ja ehdotan Kurveite Kamposille, Raptolle Mandersille, Arjakselle, Turuselle ja itselleni että annan meille kaikille yhden minuutin kysymystä varten. Ja aloitan ensimmäisenä. <laughs> Esitän teille nyt, annan teille esimerkin. Meillä on 10 minuuttia siis tässä aikaa ja sitten komissiolla vielä 10 minuuttia vastauksia varten. No niin, kellotan itseäni minuutin ajan tässä ihan esimerkkinä vain. Halusin kysyä teiltä komission jäsen erityisen sitä, että te olette paljon tässä nyt korostanut siitä, että kerrotte meille verkkovierailuasetuksen toteutumisesta, mutta tässä valiokunnassa universaalit palvelut ja käyttäjien oikeudet kuluttajien oikeuksien, oikeuksien osalta on paljon sellaisia parannuksia, jotka voidaan jo nyt toteuttaa. Ja haluaisin kysyä teiltä, voisitteko te välittömästi raportoida meille eh, seuraavista asioista? Muitakin on. Yksi liittyy meidän mahdollisuutemme saada nopeasti matkapuhelin numero muutettua operaattorilta toiselle. Toinen sopimusehdot, kolmanneksikin laatustandardit ja sopimusta edeltävät, edeltävä tiedotus Ja neljänneksi sitten vielä vertailtavuus. Haluaisin pyytää, että te osoittaisitte samaa kiinnostusta tässä tähän kuin verkkovierailukysymyksen tiedottamiseen meille. Me olemme tehneet hyvin paljon myös kuluttajien oikeuksien kannalta työtä. No niin, ylitinpäs aikani. 18. Mr. Correa de Campos. de Campos. Kiitoksia komission jäsen. Mainitsitte julkiset sopimukset alueena jossa mielestäni edelleen on paljon puutteita ja lainsäädäntöä tarvitaan. Julkiset hankinnat ovat erittäin tärkeitä ja jokainen kilpailu voi olla tärkeä väline. Me olemme eritoten vahvasti keskittyneet maksuviivästyksiin. Ja me tarvitsemme todella kaikkia välineitä, jotta voidaan kehittää kilpailukäytäntöä Toivottavasti julkiset kilpailut voivat parantaa vertailtavuutta, avoimuutta laajoilla sisämarkkinoilla, edistää innovatiivisuutta, estää markkinasyrjintää ja vähentää keskimääräisiä kuluja niin ostajille kuin myyjillekin. Aiotteko te tänä vuonna tuoda lainsäädäntöä julkisten kilpailujen osalta tällaisen foorumin luoda, koska foorumihan on sellainen, joka voi sitten luoda luottamusta molempien osapuolten keskuudessa. Kiitos komission jäsen esityksestänne. Minulla on kysymys. Koska te ennakoitte, että voisimme saada eurooppalaisen puhelinnumeron, joka pätee kaikissa jäsenmaissa – ja voisitteko kertoa myöskin horisontaalisesta yhteistyöstä kollegojen kanssa? Kaikki, mistä te olette puhuneet, koskee useampaa politiikan aluetta ja sektoria. Kolmanneksi kiitän tästä pikku asiakirjasta, joka osoittaa, että olette muun muassa rohkea. Miksi? Olemme kaikki iloisia saadessamme tämän pienen lapon ja se on voimassa vuoteen 2014 asti. Ja joka päivä kun katsomme, mikä päivämäärä on, niin me voimme kysyä, että mitä tästä te olette saaneet toteutettua. Loistava ajoitus. Niin, ainut eurooppalainen, yksi yhtenäinen eurooppalainen puhelinnumero tässä kysymys oli erittäin tärkeä myös. Uh, on aina riskaabelia asettaa uh, päivämääriä ja vuosilukuja ja asettaa se sitten tällaiselle valkoiselle uh, kortille, koska se voi muuttua punaiseksi kortiksi jossain vaiheessa. No, me puhumme tässä nyt välineistä ja logistiikasta ICT-sektorilla, mutta tästä puuttuu yksi asia, joka on mielestäni hyvin tärkeä – joka nyt ei välttämättä suoranaisesti liity tähän valiokuntaan, mutta osittain kuitenkin. Kysymys on sähköisestä oppimisesta. Äh, e-learning, sähköinen oppiminen on tärkeä tulevaisuudelle. Me menetimme jo äh, Lissabonin äh, tavoitteet olla paras tietopohjainen ja pätevyyteen perustuva talous, mutta toivon mukaan te voitte viedä tätä nyt eteenpäin. Sitten kohta yhdeksän, enemmän yksityistä investointeja, tästä minä pidän, tunnen teidät ja toivon että, ja tiedän, että te tulette työskentelemään tämän asian parissa, mutta toivon mukaan te voitte vähentää tämän parlamentin byrokratiaa saman tien niin, että voidaan parantaa ja nopeuttaa aloitteita, koska yleensä jos on hyvä aloite, niin byrokratian kautta tulee niin paljon kaiken näköisiä taakkoja, että todellisia tavoitteita ei saavuita. Joten digitaalinen agenda ja ICT, toivon mukaan te voitte vähentää tätä. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Koskien komission jäsenen globaalia tekstiä puhutte konkreettista tavoitteista ja esitän kaksi konkreettista kysymystä. Minä no, olen hieman hämmentynyt immateriaalioikeuksien käsitteestä tässä, koska meidän samassa tekstissä puhutaan kollektiivista tekijän oikeuksien hallinnasta. Tätä pitää painottaa EU on maantieteellinen alue, joka perustuu kulttuuriin ja älylliseen lisäarvoon. Siihen Eurooppa perustuu, jos emme luo varmuutta että ää, teollisuus ja oikeuksiin, tekijänoikeuksiin sivilisaatio on vaarassa. Toiseksi en sanotte ihan oikein, että pitää kuunnella ennen kuin tehdään ehdotuksia. Mutta haluaisin kuitenkin saada vähän selkeämmän kannan teiltä internetin neutraalisuudesta. Mutta ei ole tärkeää tietää, kuinka pitkälle halutaan mennä. Haluan tietää, mitä te ajattelette. Arjas. Kiitoksia, kiitoksia komission jäsenet, että tulitte tänään paikalle ja kerrotte meille, mitkä ovat teidän näkemyksenne digitaaliagendasta. Ensinnäkin haluaisin todeta tässä, että minuutti ei anna minulle aikaa esittää näitä 200 tai ylikin kysymystä, joita mieleni olahtaa. Haluaisin vain todeta, että minä vahvasti uskon siihen, että teillä on käsissänne tämän komission kaikista tärkein salkku. Tämä on mahdollisuus Euroopan yhteismarkkinoille. Meidän täytyy valmistella tietä tuleville sukupolville, ei meidän sukupolvellemme. Jotkut meistä ovat jo päättäneet seurata tätä vallankumousta, toiset ei, mutta tulevat sukupolvet tulevat sataprosenttisesti elämään digitaalista uutta aikaa ja tätä vallankumousta, joka nyt on meneillään. Meidän täytyy edelleen pohtia ja miettiä, mitä digitaalinen vallankumous tarkoittaa, katsoa pitemmälle kuin mitä tänä päivänä katsomme, ja valmistella Eurooppaa niin, että Eurooppa pystyy kilpailemaan tulevaisuudessa digitaaliaikakaudella. Minä olen yhden näistä 200 ja vähän ylikin kysymyksestä valinnut. Se on yksinkertainen. Tulevat sukupolvet, jotka sataprosenttisesti tulevat elämään tätä digitaalista vallankumousta, olisi erittäin tärkeää luoda luottamusta ja turvallisuutta heille. Tämä on sukupolvi, joka on tuomittu elämään digitaaliaikaan, mutta yksi kaikista tärkeimmistä välineistä on koulutus. Näiden sukupolvien kouluttaminen nollahetkestä lähtien. Me olemme jo hieman myöhässä tämän koulutuksen suhteen ja haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä asiasta. Thank you. And finally... Kiitoksia. Sitten lopuksi tässä mm, tällä nopealla tuli kierroksella ruvat Ruvattunun Hoenstein. Kiitos. Kun roamingista verkkovierailusta puhutaan ja katson omaa puolella Skoni, niin liikkuvuus, liikkuvuudesta kyllä rangaistaan ja matkalla olijat eivät digitaaliinformaation pääse kiinni ja haluaisin, että sille tehdään. Voitte olla tariffeista, numeroitteen siirtävyydestä verkkoverelujen yhteydessä ja puhun äskettäin Deutsche Telekomin ja France Telekomin edustajien kanssa ja sanovat, että nolla tariffit roamingin tapauksessa yksi eurooppalainen numero, niitä, minä niitä kannatan mutta mm, se on yhtä realistista kuin tunnelin rakentaminen Belgiasta uuteen Seelantiin lomia varten. Eli miten te haluatte tehdä tämän? Miten haluatte painostaa sitten näitä yrityksiä, että ne muuttaisivat suuntaa? Miten muuttaa tilannetta Euroopassa, jossa kansalaisen oikeudet vaihtelevat niin kovasti maittain? Kiitoksia rohkaisevista ajatuksista ja näkemyksistäni. Niin, Rauhakomission jäsen, teillä on vain muutama minuutti vastausta varten. Ja voitte varmaan epäsuorastakin vastata mielestäni, mutta kiitoksia kovasti, että olette kuunnellut meitä. Not to mention who put the question. No. Um, that was quite uh, challenging. No niin, Espanjan puheenjohtajasvaltiona eh, järjesti 800 nuorelle tutkijalle ja yrittäjälle tällaisen kampusohjelmafoorumin ja heidät kutsuttiin Madridiin ja he kieltäytyivät asumasta hotelleissa. Heillä oli teltat. Siis nämä kaikki 800 menivät eh, suurisaleihin tietokoneineen ja keskustelivat sitten ihmisten kanssa, jotka olivat kiinnostuneita näistä asioista. Täällä oli suuria halleja, joissa oli esimerkiksi robottien rakennusta tai kulttuuri tai mitä tahansa. Me siellä kävelimme ja yhdessä yksi tyyppi seisoi hieman korkeammalla kuin nämä muut sadat ihmiset. Ja hänelle esitettiin kysymyksiä. Minä kysyin ö, ö, seuralaisilta, niin kuka tuo henkilö on? En tunnista häntä. Ja joku sanoi valtuuskunnassa, että hän on herra. Ja minä sanoin, että kuka kuuma toi on? Ja kyseinen henkilö näki, että minä kysyin. No herra X, e, no joka tapauksessa unohdin hänen nimensäkin. Mutta hän oli kuin suuri sankari näille kuuntelijoille. Ja hän sanoi, että te olette vielä Bill Gatesin ja muiden sukupolvea. Mutta katsokaapa taaksenne, koska siellä on valtuuskunta ja se on mennyt sukupolvi, joka ei tunne, joka ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan ja mitä pitää tapahtua. Ja se on tällainen menetetty sukupolvi. Okei, ymmärsin viestin, kiitos vain. Ja sitten myöhemmin, kun keskustelin muiden kanssa, noin 800, mutta monien heistä kanssa, nuorin heistä oli 14-vuotias. Hän oli jo käynnistänyt kaksi yritystä ja tehnyt kolme suurta innovaatiota ja oli äärimmäisen mielenkiintoista keskustella heidän kanssaan. He näyttivät, mitä he tekivät tietokoneella ja ja minä sanoin, että tehän olette aivan hulluja, te, kes, te kerrotte tällä tavalla vain näistä keksinnöistä, ne he nauroivat minulle ja sanoivat, että minä kuulun kyllä todella vanhaan sukupolveen tässä nyt. Tämä oli aivan mielenkiin, mielettömän mielenkiintoinen tapahtuma ja me kävimme todella sitä vuoropuhelua ja näin ollen minunkin toimintani näiden asiantuntijoiden suuntaan on loppujen lopuksi parempaa kuin opin. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että meillä on nuorempi sukupolvi tässä. Nuorempi sukupolvi on opettaja meille. Se opettaa, mitä tapahtuu ja mitä pitää tapahtua. Tämä oli yksi ajatuksista, ja me tätä nyt työstämme nyt tässä, että sen sijaan, että me aina kysymme valtaisaa professorien määrää neuvonantajiksi tässä, niin mehän voimmekin luoda tällaisen nuorten henkilöiden neuvoa antavan komitean ja voimme hyödyntää kaikkea tätä teknologiaa ja mitä me voimme keskustella siitä ja mm, käyttää sitä. Kerron teille, miten tämä nyt sitten etenee tästä. Minä voin kertoa kyllä teille, että me emme ole enää opettajia, vaan me olemme nyt kuulijoita ja oppilaita. Ja tietysti olemme kriittisiä, epäilykset. No, olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että otin riskin, olen kunnianhimoinen. No, Jokainen, joka tuntee minut, niin tietää, että ei se mitään uutta ole. Mutta meidän täytyy todella tarttua näihin ongelmiin. Ajatellaan nyt vaikka tietosuojaa. Tietosuoja, yleinen tietosuojadirektiivi on tämä konteksti, jota täytyy tässä tarkastella, ja olen valmis kuuntelemaan kaikkia teidän näkemyksiänne Euroopan yhteismarkkinoiden loppuun saattamisesta. Sitten tämä eurooppalainen maksualue, tämäkin on tärkeä, tästä jo puhuttiin. Tämä on valtaisa haaste, mutta meidän täytyy mennä eteenpäin tässä. Eritoten tämän osalta me tulemme fiksaamaan päivämäärän neuvottelulle ennen tämän vuoden loppua. Sitten tietosuoja. Kollegani Reding on suunnitellut tässä uudelleen tarkastelua ja tässäkin meidän täytyy olla tietoisia siitä, että me jaamme paljon tätä työtä ja me tarvitsemme selvää parannusta. Ja tämän minä kyllä kuulin teiltä. Meidän täytyy parantaa tietosuojaa. Sitten avain toiminnat. Olen valmis jo esittämään lainsäädäntötoimia, jos ICT-sektori ei panna täytäntöön yhteisiä sektorin metodologioita. Ajatellaan nyt vaikka energiatehokkuudessa. Meidän täytyy pystyä panemaan tämä agenda täytäntöön. Tämä on nyt pelissä. Tämä on kaikista suurin haaste. Ajatellaan nyt vaikka pelkästään verkkovirallikysymystä. Jos me Meitä ei löydy tahtoa ottaa kaikkea tässä peliin, koska kaikkihan liittyy kaikkeen. Oma kokemukseni ja aikaisempi lähestymistapani on se, että jos neuvottelua, neuvotella täytyy ja otetaan vain yksi asia ja sanotaan, että tämä täytyy ratkaista nyt, niin tämä ei kyllä tuo kokonaisratkaisua yhtään lähemmäksi. Me olemme tietä, tietoisia kyllä verkkovierailuongelmasta. Tämä on edelleen oma linjani. Meidän täytyy odottaa, kunnes kaikki faktat ja luvut ovat pöydällä tässä ja pöydässä ja meidän täytyy sitten kaikkien kesken pohtia niitä ja niiden toimijoiden, jotka ovat todella tässä pelissä mukana. Antakaa minulle mahdollisuus, minä kuuntelen teitä. Kyllä minä tiedän, kuinka paljon teidän äänestäjäkuntanne ottavat teihin yhteyttä ja vaativat teitä. Ihan miehetkin tuolta. Tämä on yksi näistä asioista, josta minulla itselläkin on kokemusta paljon – kun menen kauppaan rukastuksille, niin ihmiset kysyvät todellakin minulta, onko meillä nyt digit digitaalimarkkinat, joita te tässä yritätte tuoda, joiden puolesta sarnaatte? Kuinka voitte selittää sen, että kaikissa jäsenvaltioista voin ostaa jonkun CD, mutta en voi ladata musiikkia, jos te vetoatte digitaaliagendaan, digitaalitalouteen, niin miksi en voi luottokortilla maksaa kaikkialla? Joten ihmiset ovat tässä valmiita liikkumaan, yhä enemmän to- toimimaan internetissä – meidän täytyy olla tietoisia siitä, että meillä on digitaaliyhteismarkkinat, on, mutta ne ovat laittomat. Ja poliitikkona olen oppinut, että jos olet tietoinen siitä, että joku on laitonta, niin silloin täytyy kyllä toimia. Muuta mahdollisuutta ei ole, koska muuten uskottavuus menee kankkulan kaivoon. Ja se täytyy ryhtyä toimiin. Verkkovierailu väliraportti tule teille tänä kesänä ensimmäinen uudelleen tarkastelu. Ja tämä tulee olemaan signaali siitä, mitä täytyy tehdä. Älkää vetäkö sitä johtopäätöstä, että kun saamme tänä kesänä jo tämän väliraportin, niin sitten voidaan sanoa, että no niin, nyt voidaan odotella vuoteen 2011 asti. Emme nyt mitään naivia ole tai me ainakaan ö, yritä olla. Me ehdottomasti ryhdymme toimiin aina, kuin se on tarpeen. Sitten avoimet standardit. No tämä on kyllä aivan oikea asia, jonka toitte esille. Minulla ei ollut ikinä tällaisten vuotojen kanssa mitään kokemuksia, mutta kyllä minä nyt olen kaikkeen tottumassa tässä niin sanotussa normaalissa elämässä. Teidän verkostonne on aivan uskomaton, että saitte tiedon tästä. Se on aivan totta. Minä haluan kuitenkin käyttää aikaani hieman tärkeimmissä asioissa ja tämän vuoksi minä hyväksyn ja teen tämän. Jotkut enemmän puoltavat tätä kuin toiset avoimet standardit ja yhteen toimivuus edellisessä niin tuli hyvin selväksi, että tämän, näin tämän täytyy olla, jos joku tykkää enemmän jostain toisesta sanamuodosta, mutta sen sisältö, mistä nyt keskustellaan, on yhä sama. Tämä on varsin ennakoitava, mutta olen johdonmukainen tämän asian osalta. Me tarvitsemme laajakastaa kaikille. Ja tässä nyt tulen tähän laajakaistastrategian tämän lupasin niin kirjallisesti kuin sanallisestikin, ja tämä tulee kattamaan niin jäsenvaltioiden toimien koordinoinnin, varojen siirron, myös eurooppalaisen kesku, Euroopan keskuspankin, minä, investointipankin, minä olen käynyt Euroopan investointipankissa keskustelemassa, ja siellä ollaan kiinnostuneita taajuusohjelma, tämänkin mainitsin. Ja meidän todella täytyy kaikki saada laajakaistan pariin. Jokaisen, joka ikisen kansalaisen saavuttamiseksi me ja kaikissa jäsenvaltiossa järjestämme tällaisen roadshown, jossa on ikään kuin lähettiläs, digitaalilähettiläs. Meidän täytyy kaikki saavuttaa ja selittää, mistä on kysymys. En halua toistaa itseäni, mutta ottaa tämä Every European Digital jokaisesta eurooppalaisesta, jokaiselle eurooppalaiselle digitaali yhteys. Tämä tarkoittaa maaseutua, saaristoa, vuoristoa, kaikkea. Ei tämä tarkoita sitä, että se on pelkästään kaapelin kautta, vaan erilaisia ratkaisuja, fiksattu kuitu, lasikuitu, mm, kuparia, mutta myös satelliittiyhteydet meidän täytyy olla tietoisia, että kaikkia mahdollisuuksia täytyy hyödyntää. Ja tässä me voisimme muuten käyttää myös valtion tukisuuntaviivojen uudelleen tarkastelua, jonka esitin teille viime vaalikaudella. Tämäkin tähän sopii oikein hyvin. Puheenjohtaja herra Harbour esitti mielenkiintoisen kysymyksen, joka läheisesti liittyy digitaali, digitaaliagendaan. Me olemme eh, me saamme ehdottoman paljon inspiraatiota siitä, että tämä tehdään ihmisiä varten ja ihmiset ovat kuluttajia ja heitä on 500 miljoonaa tässä nyt mukana, joten voitte olla ehdottoman varmoja siitä, että me tulemme suurta huomiota kiinnittämään kuluttajiin digitaaliagendassa. Kun puhutaan esimerkiksi terveydestä, John Dallin kanssa ja ohjesäännöistä, käytännössäännöistä, niin tämä auttaa kyllä keskittämään tätä keskustelua. Olen iloinen, kiitollinen teille siitä, että te hyvin selvästi puhuitte todella selvin sanoin. Ei tässä mitään väärinkäsityksiä tullut, mitä mieltä olitte asiasta. No, meillä nyt on omassa kielessämme näitä omituisia sanontoja. Minun täytyy tutkia tätä ehdotusta. Odotaan. Katsotaan tässä, pohditaan asiaa. Antakaa meille hieman aikaa. Me keskustelemme tästä kollegojen kanssa ja minä palaan tänne. Tämähän olisi ihan hyvä juttu. Jos voitaisiin todella selittää, mistä kaikessa on kysymys. Ai niin, ei minun pitänyt nimiä sanoakaan, mutta joka tapauksessa Mandersille mainitsitte sähköisen oppimisen. Koulutus on avainasemassa tässä ja minä olen todella innostunut siitä, että kysymys ei ole pelkästään siitä, että 30 prosenttia väestöstä on tällaisia digitaalineitsyitä. No, on nyt on yksityisyyteen kuuluva asia, pidetään se siellä, mutta joka tapauksessa 30 prosentin pitäisi pian laskea 15 prosenttiin ja edelleen puhutaan suurista asioista. Mutta pointtini on se, että jos koulutusta puuttuu, tapahtuu ja sen vuoksi ei internetiä käytetä, niin meillä on tässä vastuu. Ja kysymys ei ole näistä 30 prosentista, joka luku laskee sitten 15 prosenttiin, vaan kysymys on myös niistä henkilöistä, jotka nyt ovat jo mukana koko tässä digitaali elämässä, mutta tämä on elämä, elinikäistä oppimista. Joskus omien työntekijöiden työntekijöiden kautta ja kavereiden kautta saanut kahvikupposen äärellä enemmän tietoa, mitä tapahtuu tutkimuksessa ja kehityksessä. Tämä kaikki tapahtuu niin nopeasti ja tässä, jos ei ole elinikäisen oppimisen tiellä, niin silloin kyllä tippuu jälkijunaan. Koulutus on ehdottoman tärkeää. Ja jos koulutusta ei ole, niin sitten luottamusta ei myöskään synny. Sähköiset hankinnat. No, toimitanko tämän kenties sähköisesti teille nyt sitten? Olisiko tämä ihan asianmukaista, jos sopii, niin vastaan sähköisesti vielä näihin sähköpostin kautta. We will come back. Kyllä, kirjallisesti teille vielä näihin loppukysymyksiin vastaan. Sähköpostin kautta siis tietysti. Olen pahoillani, mutta aika loppukiten tulkki ja Sitä on tähän antavat meille vähän lisää aikaa. Kiitän teitä komission jäsen kovasti. Tartutte useimpiin kysymyksiin. Kiitos esityslistasta, ideoista, monista vastauksista. Me ihailemme teidän innostusta ja kunnianhimoa ja me mielellämme otamme osa projektiin. ja pysymme yhteydessä. Kutsumme teidät uudestaan takaisin. Paljon kiitoksia. Tämä oli nautittava. And finally, just before I close... Ennen kuin lopetan kokouksen, muistutan kaikkia jäseniä, että meillä on erityiskokous maanantaina 7. kesäkuuta puoli viideltä. Se on erityiskokous, koska meillä on kunnia saada Yhdysvaltojen turvallisuuskomitean puheenjohtaja Tannenbaum paikalle. Jos teillä on kysymys kulut tuotesuojasta globaalissa kontekstissa, niin tulkaa sinne. Ja sitten 23. päivä kesäkuuta on tavallinen kokous.